Right, good afternoon everybody. If we could... Uh... Hyvää iltapäivää kaikille. Asettautukaa paikalle, niin voimme aloittaa kokouksen. Ensinnä hyväksymme esityslistan. Kukaan ei näytä vastustavan, eli voin jatkaa eteenpäin kohta kaksi. 14. huhtikuuta, ensimmäinen ja toinen kesäkuuta ja 28. kesäkuuta pidettyjen kokousten pöytäkirjat on hyväksyttävä. Ei puheenvuoropyyntöjä, eli nämä ovat, on näin hyväksytty sitten. Kohta kolme puheenjohtajan ilmoitukset, joita tänään ei ole. Ilokseni voin näin todeta. Ja sitten kohta neljä. Ekon valiokunnan vuoden 2011 luonnoksen hyväksyminen. Koordinaattorithan 6.9. hyväksyvät tämän esityksen. Paperi löytyy asiakirjoistanne. Ja jos jotain kommentoitavaa on, niin estäkää kommentit ennen kuin tämänpäiväinen kokous päättyy. Muutoin lähdemme siitä, että voidaan virallisesti katsoa esityshyväksytyksiä. Näin voimmekin sen siirtyä kohtaan viisi. Ja minulle on suuri ilo ja kunnia jälleen kerran toivottaa tänne tervetulleeksi Euroopan keskuspankin johtaja Jean-Claude Trichet 21. kuudettahan tapasimme edellisen kerran ja 30.11. Eh, ilmeisesti tapaamme seuraavan kerran, eli varsin usein olette täällä vieraanamme. Eipä tässä nyt eh, muutanan johdannoksi herra Trichet eh, käyttää 15 minuutin avauspuheenvuoron, jossa hän eh, päivittää eh, eh, taloustilanteen kehitystä, myöskin ulospääsystrategia ja fiskaalipolitiikka ilmeisesti myöskin nousee puheenvuorossa esiin. ja mm, talouden hallinnointi ja rahoituskysymykset myöskin tulevat esiin nousemaan. Sen jälkeen kysymykset ja vastaukset. Puolitoista minuuttia on aikaa kullekin kysymykselle ja noin kolme ja puoli minuuttia per kysymys sitten vastausaika. Ja näissä puolessa toista minuutissa tarkoitus olisi esittää vain yksi kysymys. Ei ole reilua eh, olettaa kunnon vastausta, jos kysymyksiä tulee kymmenittäin puolessa toista minuutissa. No niin, herra Trisho, olkaa hyvä, nyt voitte te käyttää puheenvuoron. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Hyvät arvoisat jäsenet. Meillä on jälleen säädöllinen tapaaminen, jolloin Euroopassa on huomattavaa edistystä taloushallinnossa ja rahoitussääntelyssä. Ja jos sopii, niin onnittelisin Euroopan parlamenttia, erityisesti tätä valiokuntaa, siitä, että olette hyväksyneet EUn rahoitusvalvontapaketin. Kun olen katsonut, miten parlamentti on tehnyt työtä tässä asiassa, se on tehnyt minulle selväksi, että toimielin on todellakin ottanut askeleen Lissabonin sopimuksen mukaisessa roolissaan. Euroopan parlamentti oli olennossa osassa, kun tehtiin tämä kunnianhimoinen reformi, jossa oli oikea eurooppalainen perspektiivi. Eurooppalaisena toimielimenä Euroopan keskuspankki on vaikuttunut pyrkimyksistänne ja tuestanne tässä mielessä. Toinen lainsäädäntöpaketti, joka myöskin tällä viikolla on tulossa pöydällenne, kyse on talous, talouden ohjausjärjestelmän uudistuksesta. Olen täysin vakuuttunut siitä, että parlamentti on halukas ja valmis, erityisesti tämä valiokunta, jälleen kerran ryhtymään eurooppalaiseen ratkaisuun tässä kysymyksessä. Ja tässäkin me tarvitsemme todellista hyppäystä eteenpäin, jotta voimme taata sen, että yhtenäisen markkinamme, 27 maan markkinat toimivat paremmin ja että myöskin rahaliitto neuvosto toimii yhtenäisesti, koska sehän on Euroopan integraation sydän. Wie üblich werde ich Kuten tavallista, aloitetaan EKP-neuvoston arvioilla nykyisestä taloustilanteesta. Sen jälkeen haluaisin keskittyä kahteen teemaan. Talouspoliittisten kehysten uudistus valuuttaunionissa ja sitten kansainvälisen ja eurooppalaisen rahoitusmarkkinasääntelyn tulevaisuus. Haluaisin käsitellä ensin taloustilannetta. Kesäkuussa oli edellinen kuulemistilaisuus. Sen jälkeen tiedot ovat olleet paremmat kuin on odotettu. Kova kasvua prosentti neljännesvuosittaistasolla, mikä vastaisi vuosittaiskasvua, joka olisi noin 4 prosenttia. Tulevaisuudessa odotamme, että elpyminen jatkuu kohtuullisella tahdilla. Siinä on pilviä mahdollisuuksia, pilevää vauhtia, mutta myöskin epävarmuustekijät jatkuvat. Vuosittainen inflaatioaste euroalueella oli 1,6 prosenttia elokuussa. Siinä on vähän vähentymistä. Heinäkuussa oli 1,7. Tämä on odostamme mukaista. Tulevaisuudessa inflaatioaste saattaisi vähän kasvaa lyhyellä aikavälillä, mutta sen pitäisi säilyä kohtuullisena relevanttina keskipitkänä aikavälillä. Meidän mielestämme riski on hieman noususuuntaan, mutta euroalueen inflaatio ovat edelleen vakaat ja se on hintamääritelmämme hintavakauden määritelmän mukaista. Monetaariset analyysimme vahvistavat, että inflaatiopaineet keskipitkällä aikavälillä ovat edelleen rajoitettuja. Tämä heijastuu heikkona kasvuna rahassa ja luotossa. Hillitty kasvu lainoissa kätkee sen, että äh, kasvu on positiivista äh, kotitalouksille, mutta edelleen negatiivista yrityksille. Tämä on sopusoinnissa aiempien äh, kokemusten kanssa elvytysprosesseista. Muiden kuin standarditoimenpiteidemme osalta päätimme jatkaa säännönmukaisia me kiinteillä koroille ja niin, että jaetaan kokonaan ne summat, jotka euroalueen pankit ovat vaatineet ainakin eh, tammikuun puolivälin 2011 asti. Toteutamme myös kolme ylimääräistä hienosäätöoperaatiota tämän vuoden loppuun mennessä, kun 6- ja 12-kuukautiset uudelleenrahoitusoperaatiot erääntyvät, jotta voidaan helpottaa siirtymistä säännönmukaisiin uudelleenrahoitusoperaatioihin. Arvopaperiohjelmamme kautta olemme jatkaneet väliintuloja kohtuullisilla summilla joillakin osilla joukkovelkakirjamarkkinoita. Kuten olen selittänyt parlamentin aiemmin, nämä interventiot ovat suunniteltu, jotta voitaisiin helpottaa transmission toimimista rahapolitiikassamme. Kaiken kaikkiaan hallintoneuvosto pitää nykyistä rahapolitiikkaa mukautuvana, kun otetaan huomioon kohtuulliset hintakehitykset ja vakaat inflaatiorotukset, niin EKPn avainkorot ovat asianmukaiset. Haluaisin uudelleen painottaa, että kaikki muut kuin standarditoimenpiteet eurojärjestelmässä ovat täysin johdonmukaisia hintavakausmandaattimme kanssa, ja ne ovat väliaikaisen luonteeltaan. Sitten jos puhutaan budjettipolitiikasta, paluu terveellä pohjalla olevaan, uskottavaan ja kestävään finanssipolitiikkaan, sitä tarvitaan kipeästi. Vetämme kaikkiin maihin, jotta ne ryhtyvät kunnianhimoiseen finanssikonsolidaatioon. Positiiviset finanssikehitykset, joita saattaa tulla esiin, esimerkiksi jos kasvu on suurempaa kuin on odotettu, niin ne pitäisi käyttää siihen, että tehdään tässä mielessä saadaan aikaan nopeampaa kehitystä. Nyt haluaisin sitten siirtyä käsittelemään erityisalueita ja aloitetaan taloushallintoreformista. Puheenjohtaja Van Rompuy on äskettäin kertonut teille saavutetusta edistyksestä työryhmässä, jossa hän on puheenjohtajana. Notably on the European hän on käsitellyt muun muassa sitä, kuinka budjetin valvontaa voidaan tehostaa ja kuinka luoda uudet makrotalouden valvontapuitteet. Tarvittaisiin kuitenkin kunnianhimoisempaa lähestymistapaa. EKPn ja euroalueen hallitusten mukaan tarvitaan sellaisia tavoitteita, jotka pitävät huolen siitä, että rahaliitto toimii kunnolla ja hyvin. Kun Euroopan komissio on tehnyt lainsäädäntöehdotuksensa, Euroopan parlamentti lakia säätävän elämän myöskin kantaa vastuuta eh, siitä, että saadaan talouden hallinnolle myöskin hyvät puitteet. Neuvottelut valvontapaketista ovat osoittaneet sen, että parlamentti ei halua hyväksyä kompromissia, joka pohjautuu pienimpään yhteisen nimittäjään. Ideaalistahan olisi eh, tilanne, jossa vahvistettaisiin EUta ja euroaluetta, sen taloushallintaa, eh, ja tämä vaatii saattaisi vaatia perustamissopimuksen muutoksia. Tämä tarkoittaisi sitä, että nopea sopimusmuutos, jos se aikaan halutaan saada, on hyödynnettävä niin hyvin kuin mahdollista toissijaisen lainsäädännön tarjoamia mahdollisuuksia nykysopimuksen puitteissa. EKP luottaa parlamentin tukeen ja uskoo, että hyvä hallinnointitavan, talouden hallinnointitavan muutos on mahdollista ja tällöin tulee voida hyödyntää kaikkea sitä, minkä lisää Lissabonin sopimus mahdollistaa. EKPn hallintoneuvoston jäsen Lorenzo Binismagi vähän aikaa sitten eh, on esitellytkin teille kantamme eri kohtiin esitetyssä taloudenhallintoreformissa. Ja tämä sisältää myöskin tärkeitä kysymyksiä liittyen kriisin ratkaisuun. On myöskin painotettu sitä, kuinka tarvitaan mahdollisimman järkiperäistä ratkaisumallia. Ja nyt haluaisinkin painottaa tiettyjä tärkeitä elementtejä, kun puhutaan eh, puitteista, uusista puitteista fiskaalitoimissa ja makrotaloudellisessa valvonnassa valvonnassa. Tarvitaan hyvin kohdennettuja toimia varsinkin sellaisissa maissa, joissa kilpailukykyisyys on kärsinyt. Julkisen velan tasot eh, voivat muodostaa eh, syyn epävakaudelle ja tällä saattaa olla sitten eh, ongelmallisia vaikutuksia, kun yhteisvaluutasta puhutaan. Eli tarvitaan hyvää talousarviovalvontaa ja toisaalta sitten sopivia välineitä hyödyntäen vakaus- ja kasvusopimusta. Olen myöskin huolissani siitä, että olisi saatava aikaan riittävää edistystä, eh, kun mietitään sitä, mikä merkitys nimenomaan julkisella velalla on, kun tulkitaan ja eh, sovelletaan perustamissopimuksia. Tarvitaan konkreettisia toimia, jotta toisaalta eh, sitten myöskin nämä keinot saadaan riittävän eh, sitoviksi. Kun on havaittu epävakautta tai haavoittuvuutta, niin tällöin tarvitaan riittävää seurantaa, kyseisen maan tilanteeseen on tutustuttava huolella, tarvitaan hyviä suosituksia ja on myöskin asetettava riittävät paineet kyseiselle valtiolle, sillä yhden valtion haavoittuvuus saattaa suoraan vaikuttaa muiden eh, tilanteeseen ja siksi eh, valvontapuitteiston tulee olla sellainen, että sanktio ja in Eh, kannustinjärjestelmä siinä ovat mukana. Ja niitä tulee voida hyödyntää tarvittaessa aina sen mukaan, miten suuresta rikkomuksesta kyse on ollut. Ja erittäin tärkeä elementti tässä valvontamekanismissa on myöskin nimenomaan se, kuinka sanktioita ja kannustimia hyödynnetään. Puhutaanpa sitten taloudellisista sellaisista tai muista sellaisista, ja varsinkin kun puhutaan rahaliiton maista ja uskon, että parlamentti tulee varsin kunnianhimoisesti tähän asiaan suhtautumaan melkein automaattisesti tulisi eh, tarvittavien toimenpiteiden käynnistyä ja niiden on pohjauduttava komission tekemiin ehdotuksiin ja suosituksiin. Ja myöskin EKP on näissä mukana. Ja kun päätöksiä tehdään, voidaan katsoa ne hyväksytyiksi, jos määräenemmistö on niiden puolesta neuvostossa äänestänyt. Ja komission rooli tulee myöskin näissä kysymyksissä vahvistumaan. Tämän lisäksi kun tarkastellaan jäsenyyden mukanaan tuomia vaatimuksia rahaliiton osalta, niin tarvitaan vahvat puitteet, mitä tulee julkisen talouden hallinnointiin, ja tarvitaan myöskin hyviä kansallisia määräyksiä tällä saralla, ja aina tulee pitää kiinni vakaus- ja kasvupaketin vaatimuksista. Myöskin tilastojärjestelmää on vahvistettava ja parannettava, parannettava kun puhutaan Euroopan <clears throat> tilastojärjestelmästä, jotta tietojen keruu ja tietolähteet ovat riittävät ja myöskin tilintarkastustoimiin on kiinnitettävä riittävää huomiota. And surveillance should never again be put into question vastustuskyvyn ei koskaan pitäisi enää, valvonnan ei pitäisi koskaan enää kyseenalaista. Uskon, että komissio tekee konkreettisia ehdotuksia tältä osin, jotta vahvistettaisiin finanssipoliittisen valvonnan riippumattomuutta ja arviointia. EKP myöskin puoltaa sitä, että EU-tasolle muodostettaisiin viisaisten miesten ja naisten ryhmä, joka voisi antaa toisen mielipiteen. Ja sitten ihan johto, johtopäätöksenomaisesti tällainen lista olisi hyvä ottaa käyttöön euroalueella ja vastata näihin kysymyksiin. Ensinnäkin, onko finanssipoliittinen valvontakehys riittävä, joilla voitaisiin estää heikkoudet ja niiden mukanaan tuoma tuleva kriisi? Toiseksi, onko tehokas makrotalouden valvontapuitteisto sellainen, että sen kautta voidaan lähteä korjaamaan epätasapainoja, ulkoista velkaantuneisuutta ja kilpailukyvyn heikkenemistä. Kolmanneksi, onko finanssipoliittisten ja makrotaloudellisten valvontamekanismien täytäntöönpano lähes automaattista ja riittävätkö sanktiot jäsenvaltioiden suojeluun ja rahaliiton suojeluun neljänneksi? Voidaanko ajatella, että kattaako tämä kehys sopivan riippumat, onko tämä kattavuuden kehyssopimus riippumattoman valvonnan ja lopuksi ovatko nämä talouden ohjausjärjestelmän uudet periaatteet ankkuroituna syvästi kansallisiin puitteisiin. Me hyvin tarkasti seuraamme seuraavien päivien aikana, mitä vastauksia näihin kysymyksiin Van Rompuyn task force työryhmä tulee antamaan ja toisaalta miten kollegio, komissiokollegio reagoi. Ja nyt tämä asia on hyvin olennaisessa vaiheessa. Meidän täytyy vastata näihin haasteisiin, ja jos näin ei tapahdu, niin olemme liian, tai jos ollaan liian ujoja ja arkoja, niin me varmastikin teemme tämän asian tiedettäväksi teidän valiokunnalle. Niin sitten menen vielä käsittelemään rahoitusalan kysymyksiä ja me todella olemme sitä mieltä, että nyt on selkeästi poliittista tahtoa sääntelyn ja valvonnan vahvistamiseksi. Meidän täytyy pitää kiinni tästä tahdosta, koska paljon on vielä tehtävinä, erityisesti jos ajatellaan täytäntöönpanoa. Basel 3 on keskeinen saavutus tässä yhteydessä. Se on todella rahoitusalan uudistuksen sydän, koska se tuo tasapainon toisaalta kokonaisvalvonnan osalta, mitä tulee vasta- vastustuskyvyn vahvistamiseen rahoitussektorilla sekä myöskin siihen, että lainanannon tukea pitää reaalitaloudelle vahvistaa. Tietenkin valvonnasta, kun puhutaan aina, on myöskin kehotettava Euroopan parlamenttia hyväksymään EUn valvonnan uudistuspaketti. Se, että otetaan käyttöön Euroopan järjestelmäriskikomitea ja Euroopan valvontaviranomaiset, jotka liittyvät myöskin tähän pääomavaatimusdirektiivin muutoksiin, niin tämän kaiken pitäisi todella tehdä sääntely- ja valvontapuitteistosta voimakkaamman. Ja sen pitäisi antaa mahdollisuus sääntelijöille ja, regu- sääntelijöille ja valvojille johtaa rahoitusalaa sillä tavalla, että se olisi kestävämpi ja että se todella olisi reaalitalouden palveluksessa ja vastaisi shokkeihin, myöskin systeemisiin shokkeihin, ja että myöskin sillä voitaisiin välttää vaaralliset epätasapainoiden vajeet. Ja kun nyt tämän järjestelmällisen komitean perustaminen lähenee, niin EKP todella haluaa, että tämän komitean jäsenet takaisivat sen, että tämä järjestelmä olisi jo käytössä ensimmäinen tammikuuta 2011. Tämä uusi valvonta-arkkitehtuuri on vain yksi osa tätä uudistusta, esimerkiksi vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hallinnoijien toimista tehtävä direktiivi on nyt tarkastuksen alaisena ja sillä pyritään takaamaan näiden vaihtoehtoisten investointivälineiden hyvä hallinnointi. Ja uskomme, että on hyvin tärkeää juuri tässä vaiheessa nyt, että viranomaiset kertovat näistä investointitoimista, että voitaisiin järjestelmäriskiä valvoa. Ja on hyvin tärkeää myöskin, että lainsäädännöllä puututaan lyhyeksi myyntiin ja OTC-johdannaisiin jotta voitaisiin taata valvonta. Ja lopuksi moraalikato on asia, jota on valvottava, sekä myöskin haitallisten kannustimien ongelma, joka juontaa juurensa ulkoisista luokituksesta ja niihin liiallisesta luottamisesta, niin ovat kysymyksiä, jotka pitäisi myöskin ratkaista. Ja näin olen sitä mieltä, että meidän täytyy todella pitää kiinni tästä poliittisesta tahdosta, jota on olemassa rahoitussektorin suhteen. Tämä on pitkä prosessi, ja uskon, että viranomaiset pystyvät vastaamaan kansalaisten odotuksiin, mutta vain jos toimivat todella peräänantamattomasti ja väsymättömästi. Ja haluan kiittää teitä nyt siitä, että kuuntelitte puhetta nyt. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Ja nyt sitten kysymyskierrokseen puolitoista minuuttia per kysymys. Liian monimutkaisia esityksiä. Jean-Paul Kose saa ensimmäisen puheenvuoron EPP nimissä, mutta käydään tämä nyt kysymysvastaus pohjalta ensin. Jean-Paul, ole hyvä. President. Kiitos rouva puheenjohtaja. Arvoisa äh, äh, EKPn puheenjohtaja, haluan onnitella äh, tulevaa Euroopan järjestelmäriskikomitean puheenjohtaja parlamentti varmasti todella on toivonut, että EKPn puheenjohtaja olisi tässä toimessa ja olisi todella johtamassa tätä ryhmää. Toivon mukaan seuraavalla kerralla, kun tapaamme, voitte jo kertoa meille tuosta AIF-direktiivistä, siitä mitä sanoitte tuosta valvonnasta. Toisin sanon, että tässä on päästy jo ratkaisuun ja että tämä on tuonut jo mielenkiintoisia ratkaisuja. Tehän tiedätte, että neuvottelut ovat jo käynnissä ja ne ovat olleet aika aika hankalia, koska parlamentti on toivonut tässä tiettyjä asioita ja joskus se on aika hankalaa. Ja haluaisinkin tietää, mitä te odotatte tältä direktiiviltä, kun ajatellaan teidän asemaanne, ja erityisesti mitä neuvoja voisitte antaa meille, jotta neuvottelut sujuisivat hyvin. Merci beaucoup. Je renouvelle. Euh, Kiitokset. Kyllä, todella minä arvostan paljon parlamentin taannoista työtä, enkä millään lailla epäillä sitä, ettekö te tätä samaa tietä pysty toteuttamaan tämän direktiivin osalta, joka on hyvin tärkeä, koska se käy tai se käsittelee kysymyksiä, jotka eivät ole niinkään selkeitä ja yksinkertaisia kuin esimerkiksi pankkisääntely, koska tässähän kyse on hyvin laajasta aiheesta, markkinoista, siitä kuinka markkinat toimisivat optimaalisesti ja näiden vipu rahastojen toiminnasta on myöskin. Ja ihan ensimmäinen huomio on hyvin olennainen mielestäni, että meillä Euroopassa olisi sellainen valvontajärjestelmä, joka olisi läpinäkyvä ja joka todella vastaisi maailmanlaajuisiin haasteisiin – ja tältä osin on hyvin tärkeää, että toimisimme sillä tavalla, että meillä ei olisi mitään eroja EU ja Euroopan ja Yhdysvaltojen välillä, koska jos tällaisia eroavaisuuksia on, niin se aiheuttaa mielestäni varsin suuria ongelmia ja ne liittyvät maailmanlaajuisen epätasapainoon, joka jatkuisi Eh, epävakauteen, koska monet operaattorit tietysti sitten siirtyvät vähemmän säänneltyihin paikkoihin. Eh, tällainen eh, sääntelyn, helpomman sääntelyn paikan valinta on tässä suuri riski ja tältä osin meidän täytyy pyrkiä estämään tällaiset välittömät liikkeet niin, että meidän täytyy todella toimia yhteistyössä amerikkalaisten kumppaneittemme kanssa tasa veroisin edellytyksen, jotta toimisimme maailmanlaajuisesti ja että takaisimme rahoituksellisen vakauden, joka on hyvin välttämätöntä. Ja tältä osin voin sanoa, että on aivan ilmeistä, että meidän täytyy edetä entistä avoimempaan suuntaan. Tämä on erittäin tärkeää. Ja on myöskin hyvin ilmeistä, että, että mitä tulee viranomaisiin, mutta myöskin yliopistoihin, yliopistoväkeen, niin vielä yritämme nyt ymmärtää paremmin, mitä systeemisiä epävakauden tekijöitä voi näihin markkinoihin liittyä ja kuinka kuinka oikein tällaisella sopulimaisella käyttäytymisellä sitten nämä markkinat toimivat. Ja voin sanoa, että EKPssä ja tietysti myöskin kaikissa yliopistoissa tai yliopistopiireissä todetaan, että tämä on osa-alue, jossa meillä on vielä, vielä paljon työtä, jotta todella nämä systeemiset epävakaustekijät voitaisiin ottaa huomioon ja voitaisiin ennakoida tätä käyttäytymistä. Thank you very much. Kiitos. Luot seuraavana, olkaa hyvä. Heute Sie, wir haben uns ja... Niin, pari viikkoa sitten Tapasimme teidät Frankfurtissa ja tuolloin vakuutitte meidät siitä, että ERK-valmistelut suivat hyvin ja että ehdotus siitä, että EKPn puheenjohtaja tässä olisi puheenjohtotehtävissä myöskin. En tiedä, luuletteko, että ensimmäinen tammikuuta alkaen toiminta voi todellakin jo alkaa? No ainakin EKPn olemassa olevia rakenteitahan voitte hyödyntää. Tämä oli siis ensimmäinen kysymykseni. Ja sitten seuraava kysymys. Viime vuosina edustajat ovat todenneet, että yhteinen mm, rahapolitiikka voi toimia vain, jos muillakin finanssi- ja talouspolitiikan saroilla tehdään yhteistyötä ja toi, puhutaan nyt hyyteen. Ja siksi on hyvä, että hallitusten ja valtioiden päämiehet ovat tämän vihdoinkin ilmeisesti ymmärtäneet, mutta Yksityiskohdat ovat ongelmallisia edelleenkin. Miten te arvioisitte viimeisimmän huippukokouksen eh, tulokset? Riittääkö tämä siihen, että voidaan katsoa, että tuleva järjestely myöskin on riittävän yhtenäinen? On your first question, I would say that uh, we, we are doing... Ensimmäisestä kysymyksestä sanoisin, että teemme kaikki, mitä voimme Tietysti, että tämä riski lautakunta on, niin teemme kaikkemme, että voisimme aloittaa ensimmäinen tammikuuta. Ja olen varma, että sen teemmekin. Pidämme yhteyksiä viranomaisiin sekä 27 vastaaviin jäsenvaltion vastaaviin viranomaisiin, joten olen kovin luottavainen siitä, että voimme aloittaa. Tietysti vastuut ovat raskaat. Ja sitten nähdään, kun se systeemisesti lautakunta on toiminnassa, niin miten, minkälaisia orientaatioita tulee ja miten työ järjestetään, mutta ne välineet, jotka on, eh, tai siis ne ovat olemassa, välineet ovat olemassa. Viranomaiset sitten itsessään, heidän täytyy käydä itse läpi omat rakenteensa. On mahdollista, että heti alussa ei vielä ole toimivaltuuksia täysin käytössä, mutta kuitenkin nämä johtajat, jos voidaan sanoa, näiden eri eurooppalaisten ryhmittymien, jotka nyt ovat markkina vastuussa, ovat olemassa ja meillä on yhteyksissä heihin. Se ehkä vie vähän enemmän aikaa. Eikä se ole suoravastuumme, mutta SPn kannalta olen hyvin luottavainen. Toinen kysymyksenne. Arvioinnista tällä alueella, kun valvotaan finanssipolitiikkaa, ja terveellä pohjalla olevaa finanssipolitiikkaa, että kaikkien hallitusten täytyy sitä toimeenpanna. Minun mielestäni ei ole koskaan todellista optimismia. Aina arvioidaan, aliarvioidaan sitä, mitä tällä osa-alueella tarvitaan, minun täytyy sanoa. Erityisesti euroalueella. Ja sen vuoksi viestimä on aina sama. Tiedätte, että aiemmin oli outo aliarvostus, aliarvioiden tilannetta. 0405 täytyy taistella talous- ja kasvuvakuussopimuksen puolesta. Nyt on nähty, mitä on tapahtunut, ja kaikki tietävät, että se on hyvin tärkeää. Me, jotka me edelleen sitä, että vaadimme kaikilta harjoituksilta, niin kuin sanoin alussa, hoitavat hommansa. Tietysti sanon, sanoa, että tietysti on tämä koko ongelma tästä governanceista, hallinnosta. Olemme tästä yhteyksissä varmasti tulevaisuudessa, koska teillä on teilläkin tämä suuri vastuu uuden taloushallinnon suunnittelusta. Thank you, uh, Jose. Kiitokset sitten Jose. Kiitos, arvoisa puheenjohtaja. Olen tarkkaillut teitä keskusteluissa, joita meillä on esimerkiksi ollut systeemisistä riskeistä. Äh, ja haluaisin nyt, että vastaisitte äh, tähän asiaan hyvin konkreettisesti ja myöskin avoimesti. Mitä tulee budjetti äh, epävakauteen ja vakauteen ylipäänsä ja budjettikysymyksiin, niin asiat ovat hyvin selkeitä mielestäni. Ja haluaisin kysyä, mitä te EKPn puheenjohtajana olette henkilökohtaisesti mieltä, kun ajatellaan näitä sanktioita, ovat, onko niiden oltava automaattisia vai pitääkö niitä ministerineuvoston ensiksi pähkäillä? Ja kun ajatellaan sitä, että tällä hetkellä tuntuu siltä, että pidetään kiinni erilaisista sanktioista eri ö, maille, niille, jotka ovat euroalueella ja jotka ovat ei ole euroalueella. Sitten kolmanneksi, jos ajatellaan taloudellista toimintaa, niin pitääkö niiden toimia samalla tavalla, kun ajatellaan toisaalta velkaa tai toisaalta vajetta? Ja neljänneksi, kuinka näette nämä sanktiot, jos ei ole millään lailla tätä pyhää kilpailukyvyn periaatetta noudatettu? Thank you very much uh, for, for... Kiitos kysymyksestänne. Niin kuin itsekin sanoitte, sanktioiden laajentamisasiassa, tai muista, että joitain sanktioita tarvitaan eh, ilman muuta, niiden tulee olla mm, helposti eh, laajennettavissa ja käytettävissä eh, nykyisten perustamissopimusten määräysten puitteissa, ja sitten jotkut saattavat tässä suhteessa olla ongelmallisempia. Edelleenkin tarkastellaan esimerkiksi sitä, nämä poliittiset eh, sanktiot, esimerkiksi äänestystiksen eh, vaikutukset, onko tätä mahdollista hyödyntää. Me periaatteessa suhtautuisimme mahdollisuuden myönteisesti, koska tällöin kyseessä olisi muu kuin eh, rahoituksellinen sanktio, mutta sillä olisi suuret vaikutukset sitä huolimatta. Mutta tämä saattaisi vaatia perustamissopimukseen muutoksia. Kuitenkin itse eh, lähtisimme liikkeelle seuraavasta, koska on olemassa eh, yhteisvaluutta, jos se on olemassa kuitenkin ilman poliittista federaatiota, niin jo kaikki näiden vuosien ajan olen tuonut esiin siinä, että tilanne on ollut hankala, koska poliittista federaatiota ei ole, vaikka yhteisvaluutta onkin. Ja meidän olisi nyt saatava aikaan paras mahdollinen valvontapuitteisto. Eh, puitteisto ei pelkästään ajatellen eh, eh, fiskaalitilannetta, vaan myöskin nimenomaan talousarvioiden epätasapainoa. Ja näin tämä järjestelmä tulisi saada mahdollisimman hyvin eh, toimivaksi. Automatisointi ei tässä ole kaikkein tärkein asia, mutta todistustaakan kääntäminen on yksi tärkeä asia myöskin. Ja yksityiskohtiin vielä menemme ja tulemme sitten tilanteet arvioimaan. Mutta katsoisin kyllä, että voimme varsin pitkälle mennä eh, toisiaisen lainsäädännön myötä eh, ilman, että menemme vielä muuttamaan perustamissopimuksia. Sitten velka ja alijäämät. On ihan selvää, että olennaista ulkoisten tarkkailun osalta, kun puhutaan yrittäjyydestä ja toisaalta sitten säästäjistä ja sijoittajista, niin tällöin nimenomaan velkatilanne ja alijäämätilanne on olennaisen tärkeä. Tältä pohjalta voidaan lähteä eh, valvomaan näiden suhdetta BKT ja sitten on pyrittävä eh, velan eh, suhdetta pienentää mahdollisimman nopeasti, jotta uskottavuus paranee ja luottamus lisääntyy. Ja nimenomaan tämän vuoksi olemme sitä mieltä, että tämä velkakriteeri on jäänyt liikaa unholaan. Se tulisi saada enemmän esiin. Ihan niin kuin perustamissopimus esittää, tai siis tämä kuuluisa nämä kuuluisat kriteerit, eli velka ja alijäämä yhteisesti tarkasteltuna, koska näin saadaan tärkeät välineet sen määrittämiseksi, miten parantaa ja palauttaa luottamus. Pavash. seuraavana, olkaa hyvä. Monsieur le Président. Arvoisa puheenjohtaja, te tuossa totesitte, että mitä tulee talouden ohjausjärjestelmään, olisi vastattava myönteisesti äh, tällaiseen viiteen kysymykseen tai vastattava viiteen kysymykseen. Minusta tuntuu siltä, että te ette tässä käsitellyt kuitenkaan sellaista kysymystä, että mitä tällaisesta kriisinhallintajärjestelmästä sitten mitä, mitä sille sitten tapahtuu, kun se on esimerkiksi nyt Kreikan osalta otettu käyttöön äh, koska se on asettanut riskiin tai vaaraan koko euroalueen. Eikö voitaisiin ajatella jotakin tällaista talouden ohjausjärjestelmää tai taloushallitusta? Se olisi hyvin voimakas väline, jos siitä tulisi pysyvä rakenne. Ja tässäkin voitaisiin jopa mennä sitä kohti, että voitaisiin jakaa velka ja tällä tavalla pääomamarkkinat Euroopassa voisivat olla yhtä houkuttelevia kuin amerikkalaisetkin koska olemme hyvin paradoksaalisessa tilanteessa, sillä ulkomaiset valtion rahastot edelleen ovat kiinnostuneet Amerikan markkinoista, kun sitten sieltä kriisihän itse asiassa lähti liikkeelle, niin ja sitten päinvastoin taas sitten monissa Euroopan maissa ollaan vaikeuksissa löytää mm, pääoma rahoitusta kansainvälisiltä markkinoilta. Merci beaucoup. Comme je l'ai dit, euh, Kiitokset, kuten sanoin, te olette täällä äh, itse asiassa äh, saaneet tänne keskuutenne erään äh, tämän komitean jäsenen, joka onkin vastannut teille tästä kriisiajan rahoitusalan vakautusjärjestelmistä. Ja minä halusin tässä nyt edelleen käsitellä asioita, jolla tämän tyyppiset asiat voitaisiin nämä kriisit välttää. Meidän täytyy Arvoisa puheenjohtaja, siis tämän äh, velan jakaminen, sehän ei ole mikään kriisimekanismi. Niin otin tuossa aluksi ensimmäisen osan kysymyksestä, ne niin, velan jakaminen, tiedätte, että meidän kantamme on aina ollut hyvin selkeä. Me olemme sitä mieltä, että eri valtiovarainministeriöt ja hallitukset kantavat omat vastuunsa, eikä ole huono asia, että heillä on tämä oma vastuu ja että he ovat omasta politiikastaan vastuussa. Ainakin tähän mennessä voidaan sanoa näin. Ja meiltä on puuttunut varmasti kaikkien eniten juuri kannustimia tähän hyvään hallintoon. Ja minä itsekin olen ollut tästä pahoilla, niin olen sanonut, että äh, hyvin tiukasti siis, että äh, valvonnan, äh, kasvu- ja vakaussopimuksen valvonnan toteutus on ollut aika keskinkertaista. Ei ole ollut mitään tällaista vertaisarviointia eikä mitään sellaista tunnetta, että on hyvin tärkeää, että valvotaan myöskin muita hallituksia Kuten tiedätte, jossain vaiheessahan itse asiassa haluttiin eh, tavallaan ikään kuin räjäyttää tämä koko vastavuoroisen valvonnan mekanismi, että emme ole kantaamme tältä osin muuttaneet ollenkaan. Näin ollen tietystikin eh, kaikki nämä toimenpiteet, joita ehdotamme ja joihin toivon mukaan nämä viisi kysymystä, jotka esitin, joihin niitä vastattaisiin myönteisesti, niin tämä kriisimekanismit, niin valitettavasti kuitenkin tuntuvat olevan tarpeellisia. Mutta toivon, että tulevaisuudessa parlamentin päättäväisyydellä ja myöskin neuvoston päättäväisyydellä nämä kokemukset ja nämä oppitunnit, jotka ovat olleet hyvin vaikeita, niin toivon mukaan ne todella voimakkaasti vahvistavat näitä valvontaelementtejä, jotta niiden kautta voisimme ennaltaehkäistä tällaiset tilanteet, jotka olemme juuri nyt valitettavasti joutuneet käymään lävitse. Thank you, uh, Mr. Berman. Kiitokset, Esther Häpeämä. Merci, Madame la Présidente. Monsieur Trichet. Kiitokset, herra Trichet. Ranskassa valvonta ja rahoitusmarkkinavalvontaviranomainen on sanonut, että Kreikan kriisin aikaan on ollut manipulaatiota. Te äsken tuossa sitten meitä kiititte siitä, että me olemme näistä valvontaviranomaisista äänestäneet myönteisesti. Uskotteko, että nämä instanssit saavat riittävästi resursseja tämän tyyppisen manipuloinnin estämiseksi, jollaista koskaan tulee? olipa se sitten johdettua tai ei. Ja mitä sitten tarvittaisiin, jotta tämän tyyppinen manipulointi voitaisiin estää ja torjua? Tuntuuko teistä siltä, että lainsäädäntö on riittämätöntä tältä osin? Ja koska äh, tällainen äh, manipulaatiohan tietysti havaitaan vasta jälkikäteen, niin keskuspankkien ja EKPn rooli erityisesti varmasti on olennainen, äh, kun yritetään tätä tällaista manipulaatiota havaita ja estää. Mutta on olemassa tietysti myöskin rajat sille, mitä keskuspankit voivat tehdä. Huolestuttaako tämä teitä? Ja kolmanneksi, eh, Euroopan komissio eh, on ajatellut eh, tätä katteetonta lyhyeksi rajoittaa muun muassa ja CDS ja myöskin. Onko teillä jotain suunnitelmia tältä osin? Eikö pitäisi nyt ihan selvästi vain kieltää joitakin tällaisia johdannaistuotteita Euroopassa ja muuallakin? Kiitos. Merci beaucoup. Kiitokset. Mitä tulee ensimmäiseen kysymykseenne? Asiat ovat hyvin selvät. On olemassa tiettyjä lainsäädännöllisiä ja toisaalta taas ei-lainsäädännöllisiä konsteja, tiettyjä operaatioita, jotka ovat luvallisia ja toisia taas, jotka eivät ole luvallisia. Ja tässä meidän täytyy, tietysti me elämme oikeusvaltiossa, meidän täytyy olla hyvin tiukkoja tältä osin, kun mietimme sitä, mikä on luvallista ja mikä ei ole luvallista. Minä itse en haluaisi sanoa, että tämä tai tämä operaatio on ollut manipuloitua, tai ei, mutta jos manipulaatioita on ollut, niin silloin tietysti tutkimus on laitettava käyntiin ja rangaistava niitä tahoja, jotka ovat manipulointiin ryhtyneet. Ja tämä tietystikin luonnollisesti pätee Eurooppaan, mutta myöskin kaikkiin markkinoihin, myöskin Atlantin tuolle puolelle. Ja keskuspankit itse tietysti kantavat oman huomattavan vastuunsa. Heillä on tietysti oma näkemyksensä ja näkökulmansa, joka liittyy hintavakauteen pitkällä ja keskipitkällä aikavälillä sekä myöskin rahoitukselliseen keskipitkän ja keskipitkän aikavälin vakauteen. Nämä ovat siis vakauden, hintavakauden keskeisiä elementtejä. Ja tietysti myöskin heillä on hyvin voimakas vastuu siltä osin, että ne ovat oman toimintansa kautta pitkällä ja keskipitkällä aikavälillä suuntautuneita eikä lyhyellä aikavälillä suuntautuneita, näin ollen ne ovat myöskin riippumattomia ja tältä osin ne voivat oman sopivan näkemyksensä antaa, mutta ne voivat tai eivät sitten voi kantaa tällaista vakavaraisuusvalvontaa olipa kysymys sitten pankeista tai muusta, niin voivat tai eivät voi sitten kantaa vastuuta myöskään vaka- vakuutussektorin valvonnasta tiettyjen maiden tilanteiden mukaisesti. Niin että ei pidä lähteä sotkemaan nyt toisaalta lainsäädäntöä, jota minä tuossa äsken kiitin Euroopassa tämä järjestelmäriskikomitea, joka Euroopassa nyt perustetaan, niin se ei omassa toiminnassaan sekoita toisaalta näitä, näitä valvojia. Ja valvojillahan on edelleen oma vastuunsa niin kansallisella kuin eurooppalaisellakin tasolla. Jälleen kerran mielestäni teidän kysymykseni liittyy oikeastaan enemmänkin näihin tiettyihin valvojien, jotka ovat esimerkiksi pankki- tai vakuutusalan valvojia, ja jos esimerkiksi vaikka rahoituslaitokset tekevät jotakin virheitä, tai jos tarvitteessa sitten kyse, kyse on vaikkapa epäsäännönmukaisuus rahoitusmarkkinoilla. Ja sitten haluaisin palata vielä siihen, mitä sanoin, kun vastasin tuohon ensimmäiseen kysymykseen on olemassa varmasti konsensus, ei pelkästään Euroopassa, vaan maailmanlaajuisesti, eh, jotta eh, mahdollisimman suuri avoimuus olisi se suunta, johon nyt olemme kaikki menossa. Ja jos meillä on joitakin harmaita alueita, pimeitä alueita, niin silloin eh, sieltäkin tietysti löytyy tällaista säännönvastaista käyttäytymistä ja tältä osin voin sanoa, että kaiken kaikkiaan ne aiheet, jotka ovat tällä hetkellä Euroopassa pöydällä ja myöskin samoin Yhdysvalloissa, niin niiden kautta, ja haluan korostaa tätä, meidän täytyy antaa sellaisia vastauksia, jotka ovat rinnakkaisia, koska jos näin ei ole, niin silloinhan kansan, kansainvälisesti, maailmanlaajuisesti meillä on aivan samat rahoitukselliset epävakauden tekijät ja lisäksi vielä tämä tällainen säätely, shoppailu, toisin sanoen tulee voimakasta liikehdintää sen mukaisesti, missä on vähemmän sääntelyä, missä se on heikompaa. Ja tämä on täysin sen vastaista, mitä me nyt yritämme tässä tehdä G80, äh, G80 tai sitten äh, nykyisessä kansainvälisessä hallinnossa. Kiitoksia tästä kysymyksestä. Thank you. Uh, Ramo. Äh, kiitokset. Seuraava puhuja. Thank you very much, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Herra Trichet, että olette ähm, Sariskomitean puheenjohtaja tai puheenjohtajana kysyisin teiltä hintavakauden äh, yhteensopivuudesta esitettyjen äh, talouden äh, vakaustavoitteiden kanssa. Ja jos ajatellaan teitä RK puheenjohtajana, niin miten tätä rahapoliittista eh, menettelyä ajattelisitte hyödyntää? Jet. Eh. No kiitos, kiitos. En nyt vielä suinkaan ole puheenjohtaja. Tässä vielä asiat on eh, saatava ihan sääntömääräisesti toimintakuntoon ensin ja näin pitkällä ihan vielä olla. EKP on EKP. Sen yleis neuvosto säilyy sellaisena 27 jäsenensä myötä ja sitten eh, sen neuvoantava elin pysyy nykyisellä. Eli EKPn e osalta mikään ei ole eikä tule muuttumaan. Sen peruspuitteisto ja mandaattikehys säilyy eikä sitä lainkaan muuteta. Sen omat eh, toimet jatkuvat entisellään. Sitten kysyitte tästä hallintoneuvostosta. No, Toteaisin, että hinnan vakaus, se on päätoimintakenttäämme nyt. 11,5 vuotta on kulunut euron käyttöönoton jälkeen ja keskimääräinen inflaatioaste on ollut 1,97 euroalueella. Määritelmä, joka alussa annettiin, oli enemmän kuin, vähemmän kuin kaksi, mutta lähellä kahta ja jos nyt mennään 1,97, niin voi sanoa, että ollaan lähellä kahta, mutta kuitenkin sen alapuolella. Eli aritmeettisesti tarkastellen eh, ihan hyvä eh, aikaansaannos, no 1,95, 1,90 myöskin tietysti tämä saattaa olla 1,97 on parempi kuin 2,01 esimerkiksi, mutta kuitenkin. No niin, ja sitten loppuarviot tehdään vuoden lopussa. Ja voidaan todeta, että mitä hinnan vakauteen tulee, niin tulokset ovat parhaat, mitä on aikaan saatu 50 vuoteen, kun ajatellaan talouksia ja sitten alueiden keskuspankkeja. Eli tämä 10-11 vuoden jakso, kun ajatellaan esimerkiksi Ranskan, Italian, Espanjan, Saksan tilanteita muutoin. Eli tämä kuuluu mandaattiin ilman muuta hinnan vakaus ja myöskin varsin hyviä tuloksia on sen suhteen aikaan saatu. Mitä sitten tulevan, tuleviin hintoihin tulee? Niin eri paneelit, tarkkailijat ja markkinat eh, tulevat esittämään tyyppistä vakautta tuleville kymmenelle vuodelle. Ja nämä ovat nyt eh, faktoja, joita esitän. Ja toisaalta sitten arvioita tietysti, kun tulevaisuudesta puhutaan. Ja minä käytännössä olen melkein ainoa, joka tämän asian äänen esittää, ja se minua hieman yllättää, koska tämä kuitenkin on ihan todellista todellisuutta. Näihin lukuihin on päästy euron käyttööntulon myötä, ja tältä pohjalta haluamme ja voimmekin jatkaa. Ja sitten Järjestelmäriskikomitea on eri instituutti, siinä on mukana eh, muitakin jäseniä, esimerkiksi eh, mainitusta viranomaisista tulevia jäseniä ja toisaalta sitten akateemisesta tiedemaailmasta mukaan tulee jäseniä ja myöskin kansallisista valvontaelimistä. Ja sen tehtävä, tehtävä on arvioida järjestelmäriskiä arvioida mahdollisia haasteita tätä taustaa vasten tarkastellen. Ja e, jos tarpeen on, niin sen tulee esittää varhaisvaroitukseen liittyviä suosituksia. Totta tietysti on, että kyseessä on uusi e, elin ja se on sijoitettu varsin lähelle keskuspankkeja, myös kansallisia keskuspankkeja, pelkästään EKPtä mutta ei varmaankaan yllätä se, että Atlantin kummallakin puolella, kun nyt järjestelmäriski oli suuressa roolissa eh, viime vuosina, niin eh, te täällä ja myöskin kongressi sitten Atlantin toisella puolella tekivät päätöksen ottaa käyttöön tai perustaa tällainen uusi eh, elin ja sijoittaa se lähelle EKPtä. Mm, kun tarkastellaan sen roolia pitkällä aikavälillä ja toisaalta nimenomaan sen merkitystä vakautta ajatellen. Mutta näitä kahta ei kuitenkaan toisiinsa saa sotkea. Kiitos. Much. I, I will... Kiitos omalta osaltani. Muistaisin vielä siitä, että aikaisemmassa yhteyksessä totesitte, että erikseen tulette eh, raportoimaan vielä tästä asiasta ja olisi hyvä, että nyt jäsenet kysyisivät oikeita kysymyksiä oikealla hetkellä. Tietenkään tämä ei ole ihan helppo tehtävä. Ja Ebing seuraavana, olkaa hyvä. Thank you for <clears throat> giving me the floor, Mrs. President. Kiitoksia puheenvuorosta, puheenjohtaja. Trishe, äsken tässä ECOFIN neuvostossa syyskuussa käytiin keskustelua finanssitransaktioverosta. Siitä oli paljon erimielisyyttä, mutta teidän näkemyksenne oli hyvin selkeä. Lähteiden mukaan, jotka sillä paikalla, teitte selväksi, että se on hyvin huono ajatus EUn kannalta. Siinä pankit voisivat siirtyä Geneveen, Singaporein, Shanghaiin, New Yorkiin ja Hongkongiin. Transitikavero on sellainen, jota ei pitäisi rohkaista ollenkaan. En voisi olla enempää samaa mieltä, herra Trichet. Ehkä voisitte selittää tämän vielä kerran valiokunnalle, tälle valiokunnalle. Monet jäsenet täällä ovat transkategoran puolesta. Ehkäpä voisitte levittää viisauttanne keskuuteemme siitä, miksi se on niin huono ajatus. Thank you. Thank you very much, sir. I, uh... Kiitos kovasti. Olin vähemmän kaunopuheinen kuin sanoitte, mitä tulee näihin eri markkinapaikkoihin, jotka voisivat hyötyä tällaisista aloitteista Euroopassa, mutta on totta, että sanoen, että mun analyysimme mukaan kyseessä oli konsepti, joka ei ollut suositeltava taloudellisista syistä, rahoitussyistä, teknisistä syistä. Suuria vaikeuksia olisi toteuttaa. Ja koska jos se toteutetaan täällä, niin tämä on sama huonio, jonka olen esittänyt monissa yhteyksissä. Se täytyy tehdä globaalilla tasolla. Ja tiedämme, että se ei ole mahdollista globaalilla tasolla tällä hetkellä, kun puhun. Se, mitä pelkään, on, että jos Tällä ryhdytään siihen aloitteeseen, mikä tahansa aloite se nyt olisikin, niin siinä vain siirrettäisiin rahoitustransaktiot muihin paikkoihin. Enkä maininnut mitään erityisiä paikkoja, mutta nehän ovat kaikki ajateltavissa. Kolme syytä siis. Tässä oli oman analyysin mukaan. Mutta silti ymmärrän, että se on ajatus, joka voi olla houkutteleva, jos näin voi sanoa. Ja ymmärrän, että monet parlamentit, ehkäpä Euroopan parlamentti, en nyt ihan muista, mutta monet kansalliset parlamentit, tiedän niistä, että ne tätä ajatusta hellivät. Ja meidän velvollisuutemme on antaa viestiä näistä suurista vaikeuksista, kun jos meidän mielestämme niin on. Ja todellakin vahvistan sen, että sanoin vähemmän kaunopohjaisesti kuin te itse, mutta Ecofinissa varoitin tästä asiasta. Right, I, I can remind members that... Muistuttaisin jäseniä siitä, että päätöslauselmassa me pyysimme vaikutusten arviointia komissiolta. Emme puolestaan vastaan kantaa esittäneet, vaan halusimme lisätietoja. Ja sitten Sven Gigal seuraavana, olkaa hyvä. Well, I will resist now. Uh... Minä haluan nyt vastustaa houkutusta avata keskustelu, taloudellinen keskustelu uh, tämän mm, transaktiomaksun vaikutuksesta, vaan haluaisin myöskin peräänkuuluttaa tätä, mikä, on osa, mikä ei ole osa EKPn mandaattia ja mikä kenties ei ehkä ole osa tätä keskusteluakaan, mutta ehkäpä tuon EKPn järjestelmä, mekanismi voisi olla hyvin tärkeässä asemassa, koska tämä transaktiomaksuhan on, sitä sovelletaan. Mutta meillä on myöskin toinen kysymys, joka liittyy niihin opitunteihin, joita Irlannista on voitu oppia. Meidän pitäisi olla hyvin huolissaan Irlannin äh, tilanteesta, koska äh, valtionvelkakirjojen korkoiso on hyvin korkea ja sen ei pitäisi olla näin e- euroalueella rahaliitossa. Ja samanaikaisesti Irlantihan on aina ollut hyvä esimerkki ja hyvä, hyvä, hyvä oppilas niin että oikeastaan äh, sehän leikkasi julkista kulutusta, äh, palkkoja, äh, jotta valtio pystyy vaikka tämän asioihin. Nyt se on ensimmäinen maa, joka sitten on tällaiseen kaksoistaantumaan joutunut kuitenkin. Niin että haluaisin vähän kuulla näkemyksiänne tästä. Mitä, mitä johtopäätöksiä, mitä oppitunteja tästä Ilanin tilanteesta pitäisi nyt vetää? Mitä vaikutuksia Tällä on näkemyksenne mukaan tähän exit-strategiaan, jota meillä nyt on ollut tässä, että kuinka päästään tästä rahoituskriisistä ulos. Mitä tämä tarkoittaa? Ikään kuin kun jos ajatellaan sitä seurauksena Äh, sille, mitä sanoitte eronnetun tilanteesta aikaisemmin, jolloin olitte hyvin tyytyväisiä äh, siihen, olitte hyvin tyytyväinen siihen, kuinka Irlannin hallitus on äh, toiminut talouspoliittisesti ja myöskin finanssipolitiikan uudistuksen puitteissa, niin että mitä mieltä olette tämän Irlannin tilanteen seuraamuksista, seurauksista? Thank you very much indeed. Kiitokset. Ensinnäkin Toistan sen, eh, mitä on jo usein otteeseen todettu. Euroopan unionista puhuttaessa tai euroalueesta puhuttaessa tai yksittäistä maista puhuttaessa. Olemme useampaan otteeseen esiin tuonut sen, että kun havaittiin, että tantumasta on päästy ulos, ei vielä olla eh, voittajia, vaan tällöin on oltava äärimmäisen varovainen ja huolellinen. Tietysti nyt voitaisiin sanoa, että hyvä, eh, taantumasta on päästy ulos. Jos lukuja tarkastelee, niin hän on. Ja kuin tuossa totesin, 0,6 on ollut kasvu euroalueella tänä vuonna, eli ei voida vielä puhua mistään voitosta. Varovaisuutta edelleenkin tarvitaan. Tänä ja ensi vuoden aikana. Eli useiden maiden osalta voitiin havaita se, että kehitys on ollut myönteistä. Irlanti esimerkiksi, mitä tulee työkustannuksiin, menettänyt todella suuren osan kilpailukykyisyydestään. Ja nyt tehdään useitakin päätöksiä, jotka mahdollistaisivat sen, että ähm, olisi mahdollista saada takaisin jotain tästä menetetystä kilpailukyvystä, mutta tietysti tilanne maakohtaisesti aina vaihtelee, eikä voida kuvailla äh, yhdellä lauseella äh, kaikkien 27 äh, maan mm, tilannetta tai 16 plus 1 euromaan tilannetta. Eli me olemme jatkuvasti yhteyksissä kaikkiin jäsenmaihin, jotta saadaan selkeä kuva kunkin maan omasta tilanteesta. Irlannin tilanne on erilainen kuin muiden Irlannin tapauksessa. Tämä laaja rahoitussektori tulee vielä kuvan mukaan ja se tuo mukanaan lisähaasteita elin kullakin maalla, ja Irlanti on osoittanutkin jo sen, että on mahdollista tarttua haasteisiin ja voittaa ne. Ne on kuitenkin ensin kohdattava, ja näin varmasti Irlannin hallitus ja parlamentti ovat myöskin asian ymmärtäneet. Ja me olemme siis yhteydessä yhteydessä kaikki maisin ja toivomme, että ne kaikki ovat mahdollisimman varovaisia ja tarkkoja, mitä tulee omaan fiskaalipolitiikkaan ja omaan kilpailupolitiikkaan ja näihin liittyviin hankaluuksiin. Ja edelleenkin olemme tilanteessa, joka ihan eh, itsestään selvää eh, on vielä varsin, varsin haasteellinen ja vaatii meitä olemaan valppaina. kiitos sitten, herra Klyt. I couldn't find... <laughs> I lost you over there. Siellä olette, olkaa hyvä. Dankeschön. Ähm, ja, herr Trichet. Kiitoksia, herra Trichet. Sven Giegold itse asiassa esitti kysymyksen, jonka minä halusin oikeastaan esittää. Sitä voitaisiin vielä laajentaa Kreikkaan. Kreikkaahan ei ole siitä kehuttu, että se on tämän tiukan paketin saanut läpi, mutta haluaisin vähän varjoida tätä kysymystä. Liittotasavallassa oli saanut keskustelua, joka liittyy kuntatilanteeseen. Minä tulen Nordan westfalenista siellä kuntatasolla on, on ollut kuntatasolla on kovin paljon rahoituspainetta, mutta tilanne on vielä kärjistynyt tänä vuonna ja kuntatalousasioista sanovat, että suuri osa tämän vuoden talousongelmista johtuu tästä talouskriisistä, eikä minun alueellani ole niin kovin paljon säästömahdollisuuksia. Kysymys on sitten, että eikä pitäisikö olla muita ratkaisuja. EUn hyväksyttävyys siellä osassa väestöä vähenee ja sitten kysymys, että miten voi ottaa mukaan tähän rahoitukseen kriisin aiheuttajat pankit suuremmin. Se, mitä olen kuullut talousvastaavista kuntatasolta, niin ei ole mahdollista omista varoista laittaa niin paljon kuin vaadittaisiin. Thank you very much indeed. I'm not sure. Niin, en ole ihan varma. ymmärtäisinkö, miten tässä nyt euta vastaan haluttiin sanoa. Minulta ehkä meni jotain ohi äskeisestä. Eli miten te tässä EUta kritisoitte? Kysymys, jonka kansalaiset kysyvät itseltään, että miksi me kuntatalolla kansalaisina pitäisi vastata kriisin seurauksista, me emme olisi aiheuttaneet, koska muut siitä vastaavat. Tämä on se kysymys, jonka kuulen paikan päällä. Ja säästöpolitiikka joka tulee EU-ta niin sehän johtaa siihen, että veronmaksajat maksavat kriisilaskut. Yeah, well, I... Eh, niin. E, ensinnäkin toteaisin, että kyseessähän on globaali maailmanlaajuinen kriisi, ei EU sitä itse keksinyt. Mutta se paljasti sen, kuinka herkkä tämä rahoitusmaailma kokonaisuudessaan on. Ei kuitenkaan erityisesti pelkästään EUn osalta. Ja tämä globaali kriisi sitten aiheuttaa ongelmia ja nimenomaan tämän vuoksi ja nyt toivomme, että finanssisektorilla osataan olla tarkempia. Nyt on kovasti kritisoitukin tätä uutta asetusta, jota Euroopan tasolla ja globaalillakin tasolla on tarkasteltu. Itse kuitenkin katsoisin, että tämä ei voi olla hyväksyttävää juuri sen vuoksi, mitä esititte. Eh, ihmiset, eh, eh, kansalaiset kentävät puolen ja sanovat, että emme halua, emme halua tällaista äh, äärimmäisen haavoittuvaa tilannetta jatkossa, johon nyt törmättiin. Mutta miksi sitten tässä syntipukiksi EU halutaan valita tai on valittu? EU ja sen hallitukset, toisaalta sitten Japani, Japanin hallitus, USA, USAn hallitus, ne joutuvat käsittelemään ihan samanlaisia hankaluuksia ja ongelmia. Se on meidän kaikkien ongelma. No, me olemme täällä EU Euroopassa, EU-alueella. Ja ainakin yksi toimielin toimii juuri niin kuin sen pitikin. Ja se on hienoa, mutta tätä asiaa ei ole kuitenkaan kommunikoitu eteenpäin riittävän aktiivisesti koska tällä tavalla voitaisiin vakuuttaa eh, kansalaiset siitä, että eh, hinnan vakaus, eh, se on asia, johon kansalaiset ovat hyvin kiintyneitä ja joka on tärkeä. No myönnän kyllä, että tilanne on hankala ja on hankalaa nykytilanteessa olla varmoja siitä, että tehdään kaikki tarvittava, ettei tämän tyyppinen kriisi toistuisi. Ja varsin hankalaa on myöskin voida olla varma siitä, että kaikki hallitukset todellakin tekevät myös kaiken sen, mitä tulee tehdä, jotta vakaus voi säilyä. Ja tämä pitää paikkansa ihan maailmanlaajuisesti, ei pelkästään Euroopasta puhuttaessa. Ja tämän tyyppinen viesti sitten mm, tulee nimenomaan tästä tilanteesta. Ja tilanne on kaikki kaikkien osalta sama. Siksi mielestäni ei eh, ole perusteltua tehdä EU-sta ja sen toimielimestä nyt eh, syntipukkia. Me olemme kaikki tässä tilanteessa samassa veneessä. Meidän on kaikkien selvittävä näistä erityisolosuhteista. Helppoahan se ei ole, eikä se helpota Euroopan parlamentinkaan töitä, ei myöskään EKPn tilannetta tai kansallisten hallitusten asemaa. Tämän ymmärrän varsin hyvin, mutta tärkeää olisi, että nyt sormella lähdetään osoittelemaan jotain tiettyä toimielintä. Mielestäni EU ei ainakaan sitä ole ansainnut. Kiitos. Salava Salavakros seuraavana, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin vahvistaa herra Trichelle, että olen paljon äh, nyt oppinut häneltä äh, siitä, kuinka tätä kriisiä pitäisi käsitellä, kuinka sitä pitäisi päästä äh, irti. Ja haluaisin kiittää häntä erityisesti siitä, Äh, kuinka hän on Kreikkaa äh, tässä asiassa auttanut. Kiitokset äh, Kreikan osalta haluaisin sanoa, että se mitä EU ja FMI pyysi, IMF pyysivät, ne olivat hyvin voimakkaita vaatimuksia, jotta tämä maa tuota julkista vaihtansa supistaisi. Mutta se, mikä minua tässä nyt huolettaa, arvoisa puheenjohtaja, on se, että kehityksen lisäksi tietysti tarvitaan myöskin tietoa siitä, mitä poliittisesti tapahtuu. Ongelma ei liity vain Kreikkaan, vaan koko Euroopan suurta osaa Euroopasta uhkaa nyt samantyyppinen ongelma, kun ajatellaan, mitä Ranskassa on tapahtunut. Siellä on lakkoja, samoin myöskin muissa maissa, euroalueilla, euroalueen eteläosissa erityisesti. Mutta budjettikurin lisäksi ja kasvun edistämisen lisäksi, niin minua huolettaa tässä nyt se, että että äh, äh, markkinat ovat selkeästi osa tätä kriisiä. Ja nehän eivät sääntele itseään tai niitä ei säännellä. Olipa kysymys sitten rikosoikeudellisesta tai lainsäädännöstä kysymyksestä, mutta tarvitaan todella äh, taloudellisia säädöksiä ja tarvitaan myöskin tätä uutta sääntelyviranomaista ja sitä, että ryhdytään sellaisiin toimiin, että saataisiin aikaan tasapaino taloudellisen, rahoituksellisen ja muiden tahojen välillä. Jos näitä elementtejä ei pystytä sovittamaan yhteen, niin uskon, että meillä on edessämme todella vakavia ongelmia. I, of course, uh, agree very much with what you said. Tietysti olen kovasti samaa mieltä kanssanne, mutta laajennan näitä teidän huomioita. Me kaikki tiedämme, että äh, globaalissa taloudessa, globaalissa rahoitusjärjestelmässä, jossa tämä tasapaino sääntely ja vapauden välillä, pankkien sääntely, muiden kuin pankkien sääntely, eläkerahastojen sääntely, pakotuslaitosten sääntely ja niin edelleen. Kaikki tämä on keskustelun alla, ei pelkästään Euroopan sisällä, teollistuneessa maailmassa, vaan globaalilla tasolla. Kaikki kiinnikurjamaatkin ovat siinä mukana. Ja on hyvin tärkeää, että pystymme laatimaan asianmukaiset standardit ja sääntelyt globaalilla tasolla, koska jos sitä ei tehdä, sitten aiheutamme lisää epävakautta, lisää mahdollisia kriisejä ja sitä, että toimintoja siirtyy pois ja se ei ole ollenkaan meidän intressissämme. Joten toistaakseni olen täysin samaa mieltä. Olemme tilanteessa, jossa vaaditaan äärimmäistä viisautta kaikkien osapuolten osalta globaalilla tasolla. Itse koin sen, kun tuli suuri, huomattava muutos vuorovaikutuksessa eri kansantalouksien ja maiden välillä kriisin jälkeen. Kiinnikurojamaat ovat nyt ottaneet paikkaansa keskusteluissa, globaalissa keskustelussa G20 on edustaa symbolisesti näitä dramaattisia muutoksia. Kutsuisin sitä hiljaiseksi vallankumoukseksi kaikissa ryöryhmissä. Sillä täytyy olla niin varmaan joku mahdollista, että teemme se mitä pitääkin. Yhdestä sitä on varma ja olen varma, että arvoisat jäsenet parlamentissa, jotka ovat puhuneet, olivat ehkä myöskin samaa mieltä, että ihmiset eivät anna meille anteeksi, jos toista kertaa tulee sama draama. Ei Yhdysvalloissa, ei Euroopassa, ei muuallakaan kehittyneiden talouksien teollisessa maailmassa, joten meidän on pakko löytää asianmukainen tapa niin, että saadaan järjestelmästä kestävämpi, mutta siinä tarvitaan myös sellaisia toimia, jotka eivät ole kovin ehkä suosittuja. Hans Peter Martin. Thank you. Kiitos. Niin, siteeraisin tässä ensin hieman. Ratkaiseva aihe on se, miltä ilman vipuvaikutusta maailma näyttäisi. Tällöin pääoma kallistuisi ja tästä seuraisi vähemmän eh, kasvun rahoitusmahdollisuutta. Eli vipuvaikutus tarkoittaa sitä, että pankit, valtiot ja kaikki voisivat vähentää eh, velan määrää koska vaihtavina aikoina sitten tätä määrää voi hyödyntää, mutta jos kasvu vähenee, niin sitten myöskin nämä marginaalit pienenevät. Voitteko yhtyä tähän sitaattiin? Katsoisitteko tekin, että ainakin euroalueella tällainen tulevaisuus tulee olemaan todellisuutta kaikkine seuraamuksineen? Again, I think that, uh, Jälleen kerran uskon, että tuo vipuvaikutuksen purkaminen, jota olemme nyt havainneet globaalilla tasolla, ei pelkästään vain euroalueella, eikä pelkästään vain Euroopan unionissa, vaan myöskin Yhdysvalloissa ja myös muualla maailmassa, niin se on prosessi, joka seurasi tätä vipuvaikutuksen voimistamista, eh, tätä ikään kuin kilpailua, joka johti sitten tuohon kilpailuun, tuohon eh, kriisiin, anteeksi, vaan todennäköisesti me joudumme nyt, ja taitaa olla aika paljon konsensusta tästä asiastakin, että eh, yrittäisimme, kun olemme nyt pyrkineet sitten saamaan kokoon nämä elementit, jolla tämä globaalitalous toimisi ja että pyrittäisiin toimimaan sillä tavalla, että aina tämä tällainen liiallinen vipu, vipuaminen jollakin lailla voitaisiin välttää. Ja meillähän on ollut kaikkia tällaisia buumeja ja ja muita, jotka hyvin usein ovat hyvin tyypillisiä taloudelle ja sen toimimiselle, mutta olemme nyt kokeneet tässä hu- huonoimman tai kaikkein hankalimman talouden romahduksen toisen maailmansodan jälkeen, niin että nämä tilanneet olivat todella poikkeukselliset. Ja tämähän seurasi tämmöistä voimakasta vipuvaikutuskautta ja se oli myöskin kaikkein voimakkain sitten toisen maailmansodan tämä ilmiö. Mutta kuinka sitten tämä toteutettaisiin, kuinka taattaisiin se, että meillä olisi globaali järjestelmä ja tietysti, että myöskin kansalliset järjestelmät pyrkisivät sellaiseen tilanteeseen, että ne eivät niin sortuisi näihin buumeihin ja romahduksiin. Tämä on todella vaikea kysymys vastata ja meillä on useita mahdollisuuksia vastata tähän ja eliminoida mahdollisimman paljon tätä syklimyötäisyyttä myrkkysyklymyönteisiä mekanismeja, jotka ovat olleet ominaispiirteitä globaalille taloudelle. Pitäisi pyrkiä tällaiseen syklin vastaisuuteen. Ja olen maininnut tässä tämän globaalin yhteisön. Se olisi ehkä osa näitä välineitä, joita voitaisiin käyttää. Tämä ei ole helppoa, mutta tämä on tarpeellista. Mr. Feo. Senhora Presidente, Senhor Presidente Trichet, queria lhe agradecer a forma clara. Hyvä puheenjohtaja, hyvä herra Trichet, haluaisin kiittää teitä sitä, miten tätä talouden ohjauskysymystä olette käsitelleet. Ja mitä parlamenttiin tulee, voin todeta, että saatte kyllä varsin laajan tuen, jotta saataisiin aikaan tehokas ja toimiva eurooppalainen järjestelmä. Ja tässä tietysti EKPllä on tärkeä rooli, mutta myöskin Euroopan parlamentilla. Ja haluaisin esittää seuraavanlaisen kysymyksen. Kysyisin, missä määrin uskoisitte, että komission valtuudet arvioida talousarviosuunnitelmia, kuinka laajat nämä valtuudet voisivat olla. Jos lukuja arvioidaan, niin mistä luvuista tulisi tällöin liikkeelle? lähteä. Totesitte, että tarvittaisiin eh, jäsenmaakohtaisia suosituksia silloin, kun kilpailukyvystä puhutaan. Mutta esimerkiksi Portugalin osalta eh, on varsin hankala saada julkisia menoja hyvän hallintaan nykyisellään. Maksamme suuria maksuja nimenomaan eh, uuden velan osalta. Ja minkälaiset suositukset esimerkiksi tässä tilanteessa olisivat teidän mielestänne sopivia? First of all, the great uh, niin tuo eurooppalaisen budjettivuosin ajatus. Nyt saataisiin vertaiset tutkimaan kaikkien toistensa tilannetta sillä tavalla, joka olisi niin rehellinen kuin mahdollista. Kaikki jäsenvaltiot tietävät, että he ovat keskinäisriippuvaisia toistensa tilanteesta yhtenäismarkkinoiden vuoksi. Ja kaikki euroalueen jäsenet tietävät, että ne ovat vieläkin riippuvaisempia toisistaan yhtenäismarkkinoista ja yhdestä valuutasta johtuen ja nyt kriisin paineessa he ovat nähneet, mitä se merkitsee. Siinä motivaatio ja odotan, että Euroopan finanssivuosi, äh, budjettivuosia toteutetaan niin hyvin kuin mahdollista. En nyt halua ryhtyä sekaantumaan komission työhön, mutta on selvää, 2005 vuoden jälkeen olemme hyvin vahvasti suositelleet euroalueen jäsenille, ei pelkästään noudattamaan vakaus- kasvusopimusta, eikä valitettavasti ole käynytkään, vaikka niin pyysimme ja vaadimme, ja myös komissio. Monet lisävaltiot parlamentti myöskin vaativat. Mutta Vaadimme myös kilpailuindikaattoreita, työvoim- työvoimakustannusyksikkö, sitten ulkoiset ja sisäiset tasapainotilat, vaihtotase ja niin edelleen, koska todellakin uskomme, että tämä on hyvin tärkeää, kun on yksi valuutta-alue, jossa viitearvo on hyvin yksinkertainen viesti, joka EKVltä tulee, on se 11,5 vuotta Kymmenen seuraavaa vuotta vähän, vähemmän kuin kaksi lähellä kaksi. Koko ajan sitä samaa. Tiedetään, missä toimitaan. Ryhtykää, tehkää asianmukaiset päätökset. Seurauksena tästä laajasta vakauden alueesta, jonka varmistamme. Ja tietysti jos työksikökustannukset nousevat kovasti, kansalliset inflaatiot ovat korkeammat kuin keskiarvo, niin silloin kilpailukykyä menetetään. Ja siitä tulee ongelmia tietyn ajan jälkeen. Tämä viesti on kaikille maille kyseessä ja valtioille ties myös kuin mullekin. Kiitos uh, puheenjohtaja. Niin, kun Kreikka on tässä jo mainittukin, haluaisin eh, puhua parista seikasta, jotka ovat Kreikan kannalta tärkeitä. Kuinka te arvioisitte näitä tiukkoja säästötoimia, joihin on ryhdytty? Millaisiksi näkisit taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset ja onko näiden myötä mahdollista päästä toivottuihin tuloksiin ja saadaanko näin maan talous elpymään? Ja sitten hieman asiasta, joka on ollut lehdistössämme esillä. Eli että tätä memorandumia voitaisiin jatkaa vuoden 2013 jälkeenkin. Kansainvälinen valuuttarahasto ilmeisesti olisi valmis suhtautumaan tähän myönteisesti. Ja EKP on kolmas rahoittaja tässä yhteydessä. Miten te asiaan suhtautuisitte? Tarvitaanko tähän selkeää kantaa, selkeää yhteydenpitoa komission, EKPn ja kansainvälisen valuuttarahaston välillä, koska epävarmuus ja epäselvyys ei varmasti ainakaan auta asioissa eteenpäin. I have to make a point again. Minun on vielä kerran todettava seuraavaa. Kysyisittekö Ben Bernankelta, jotta hän sanoisi, josko Kaliforniassa, Teksasissa, Massachusettsissa, Alaskassa tehdään näin ja näin, tuntuuko hänestä siltä tai tältä. Me olemme sellaisessa asemassa, mitä jos verrataan Fediin, että meidän on tehtävä päätöksemme 300 tuhannen äh, ihmisen 16-17 maan, äh, kun lasketaan sitten ensi vuoden tammikuusta lähtien äh, puitteissa, niin jokainen neuvoston jäsen on asiantuntija näiden 300 miljoonan ihmisen osalta, ja heillä on sama ääni määrä. Yksi ihminen, yksi ääni. Ja onpa kyse sitten Äh, X- tai Y-maan äh, keskuspankin johtajasta ja mikä onkaan sitten näiden maiden äh, väestömäärä, niin joka tapauksessa jokaisella on yksi ääni. Niin että on muistettava tämä. Tämä on neuvosto. Ja tietystikin meillä on tuon johtokunnan, tai tuon sen lisäksi siinä on kuusi jäsentä. Tämä on meidän työmme taata hintavakaus ja myöskin näiden 300 miljoonan ihmisen elämä tältä osin. Kerroin jo tämän. Ja sitten meillä on tietysti hallituksia, jolla on vastuu omasta politiikastaan. Ja sitten on tietysti neuvosto, joka on vastuussa sitä, että valvotaan näitä politiikkoja. Emmehän me perustamisopimuksen pohjalta ole niitä, joiden pitäisi tämä työ hoitaa hallitusten tai neuvoston sijasta, vaan meillä on komissio. Komission on sitten arvioitava tuo tilanne ja tehtävä tarvittavat suositukset. Ja me nyt sitten vaadimme, että kaikki ne instituutiot, joilla tämä vastuu on, niin kantaa tämän vastuunsa ja todella mennä oikeaan suuntaan. Tämä on hyvin simppeli juttu. Ja mielestäni ehkä oli hyvin hyödyllistä muistuttaa tästä, koska tämä on se tapa, jolla me toimimme. Ja tietysti useissa eri olosuhteissa me kerromme omat näkemyksemme, annamme omat neuvomme, mutta jälleen kerran meidän vastuumme mukaista on toimia koko mantereen tasolla. Ja minulta kysytään monia kysymyksiä Äh, ne itse asiassa pitäisi esittää kysymykset, nämä samat kysymykset pitäisi esittää oikeastaan neuvostolle ja komissiolle esimerkiksi. Voin tietysti vain sanoa, että mitä minä näen, äh, niin se heijastelee sitä, että on ollut hyvin voimakkaita, tärkeitä muutoksia siinä, kuinka makro äh, politiikka tuossa maassa on oikein sujunut, siis Kreikassa. Ja me olemme nyt peräänkuuluttamassa muutosta ja tuo muutos on tapahtunut ja meidän täytyy nyt arvioida sitten sitä, kuinka viisasta tämä uusi suunta on suhteessa komis- yhdessä komission kanssa ja olemme sanoneet, että hyvään suuntaan mennään. Ja nyt sitten minun ainoa viestini olisi, että laittakaa täytäntöön tiukalla kädellä se, mistä on päätetty. Ja se on nyt mielestämme hyvän suuntaista tämä kehitystä ja tätä tietysti joka neljännesvuosittain myöskin seurataan. Tiedättehän IMF ja komissio yhdessä meidän kanssamme on tässä valvojan roolissa. Ja jos näin sitten tehdään hyvin, kuten me nyt asiaan luotamme. Ja jos äh, tämä tehdään tehokkaasti, niin silloin varmastikin äh, tämä saa tunnustusta ja muuttaa kokonaisarvion, joka äh, entistä enemmän on muuttumassa. Kiitos. Thank you. Gunnar. Kiitokset sen Gunnar. Very much. Um... Kiitos. Niin, tässä tarvitaan tiukkaa kestävää järjestelmää, mutta tämän lisäksi tarvitaan myöskin vakaatta julkista rahoitusta ja toimivaa rahoitusmaailmaa. Ja tällaista holistista lähestymistapaa tietysti tarvitaan, vaikka sitä joskus voi kyseenalaistaakin. Jos nyt ajatellaan, että alijäämä on 7 prosenttia keskimääräisesti EU-ssa, jos tästä lähdetään liikkeelle, niin voidaan ajatella vuosittaista vähennystä ehkä prosentin verran. Niin 2017 vuodessa mennään jo ja sitten vielä velkataakka tähän päälle, eli 2020 alkaa olla lähellä. Mutta tämän lisäksi tarvitaan myöskin kasvua, jotta velkataakkaa ja alijäämää voi purkaa. Tämän lisäksi tarvitaan myös muita uudistuksia ja toimia, jotka stimuloivat kasvua samanaikaisesti, koska tiukkuuspolitiikka sisään yksinään ei auta, koska uusia ongelmia aina ilmaantuu. Ja kysyisin teiltä arviota, jos rahoitusmarkkinat säännellään sellaisiksi, että on mahdollista, että syntyy uusi luottoromahdus, niin mitä tällöin? Koska itse katsoisin, että ei riitä puhua hyvästä rahoitusjärjestelmästä, jos ei huomioida talouden kestävyyttä kokonaisuudessaan. En tiedä, voitteko tätä tasapainoa arvioida. Eli tämä joskus ristiriitainenkin tarve uudistuksille. Thank you very, very much indeed. Uh, uh, two remarks. Kiitos kovasti tästä kysymyksestä. Kaksi huomiota. Toinen finanssipolitiikasta. Mainitsitte itse tämän keskiarvon, miten paljon vajetta on. Muistatte, kun neuvosteltiin Maastrichtin sopimuksesta, talous- ja kasvusopimuksessa 3 prosenttia oli se kynnys, joka vaikutti kovin korkealta silloin. Ja että sitä ei nyt ylittää nyt. Keskiarvo on paljon, paljon korkeammalla. Tietysti se voidaan selittää hyvin, koska täytyy hoitaa toisen maailman jälkeen vakavin kriisi. Se on ihan selvä. Mutta jos ajatellaan, että keskimäärin ollaan 7 prosentin tasolla tai enemmänkin, niin ollaan täysin samassa tilanteessa kuin jos olisi miinus kahdessa. Mutta toisaalta, jos ei tehdä mitään, menetetään luottamusta. Kotitaloudet menettävät luottamuksen, eivät kuluta, koska niillä on suuria ongelmia verotuksen kanssa myöhemmin. Yritykset eivät investoi. Investoijilla ja säästäjillä ei ole luottamuksesta ja siitä täytyy maksaa myöskin hinta markkinoilla. Joten Vasta-argumenttia pitäisi olla se, että jos ei tehdä mitään, tai jopa kasvatettaisiin, oltaisiin paremmassa. Mutta se pitäisi olla vasta-argumentti, jos ei tehdä mitään, olisi huomassa tilanteessa. Mielestäni se pitäisi olla ihan selvä. Ehkä tätä ei oteta huomioon aiemmin, niin sitä maksetaan hintaa ehkäpä. Sitä ei vieläkään oteta huomioon. En nyt sano, että sitä ei otettaisi huomioon Euroopassa, koska tietysti yleensä hyväksytään Euroopassa 27 valtiojoukkoissa tämä on totta, että täytyy huolehtia luottamuksesta tulevaisuuteen. Mutta näin saattaa olla vielä globaalilla tasolla. No toinen asia, jonka myös mainitsitte, joka on kysymys sääntelystä. Ja jos sääntelyä tiukennetaan ja standardia, kuten on tehtykin. Ja siihen suuntaan liikumme koko ajan. Niin estämmekö elpymistä? Ja niin siinä täytyy sanoa, että jos lukee kansainvälisiä tiedotusvälineitä, parhaimpia niistä, niin näkee Molemmat suunnan arviot. Jotkut sanovat, että olette liian arkoja. On ihan mahdotonta kuvitella, että voitaisiin joutua 2008 vuoden tilanteeseen jälleen. Ja kun huomaa tämän järjestelmän haavoittuvuuden, niin pitäisi tiukentaa pääomavaatimuksia vieläkin enemmän. Olette itse lukeneet näin, näin sanatte. Ja toiset sitten sanovat, että menetään liian pitkälle. Ja estätte elpymistä koska ei saada näitä uusia lainoja, joita tarvitaan. Laina romahdus on jälleen lähellä tämän niin sanot, teidän uuden sääntelyn tiukkuuden vuoksi. Ja se, mitä nyt näyttää, että yritetään tehdä, että yritetään löytää se oikea tasapaino siitä. Pitäisi olla kohtuullisen varmaa. Ja jos teen yhteenvetoa kollegoideni tuntemuksista Euroopan ja globaalilla tasolla, pitäisi olla melko varma, että kestävä järjestelmä olemme pystyneet saamaan aikaan eron järjestelmän vakaudessa. Että todellakin voimme kertoa ihmisillemme, että te voi luottaa siihen, että pankkijärjestelmä erityisesti ei ole niin haavoittuva kuin se osoittautuu olevan. Ja toisaalta on tämä transitio joka huolehtii siitä, että emme halua tästä elpymästä. Tämä tasapaino tässä täytyy löytää. Yeah, sort of, uh, our times a cre- No niin, kello käy koko ajan. Ja annetaan vielä näitä puheenvuoroja. Leonardo, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Tämänpäiväisessä puheenvuorossa, kun puhuitte rahapoliittisesta talouden kasvusta, arvioitte ymmärtääkseni myönteisesti eh, se, miten asiat ovat toisella kolmanneksella eh, sujuneet No, kuinka paljon tässä painotitte vientiä, kuinka paljon sitten euron mm, osuutta? Ja sitten kun puhuitte talouden eh, kehityksestä, eh, käytitte kuitenkin varovaisia eh, salo-sanakäänteitä. Ja miksi? Onko ehkä, riippuuko tämä ehkä euron arvosta sitten se ehkä vahvistuu ja tämä hankaloittaisi vientiä. Eli miten pitää huoli siitä, että tarvittavat uudistukset ja fiskaalirakenteet eivät voisi vaikuttaa negatiivisesti sisäisen kysyntään ja myöskin sosiaaliseen koheesioon, sillä tämäkin asia läheisesti liittyy nimenomaan tähän luottamuksen jälleen rakentamiseen ja sitähän tekin varsin usein peräänkuulutatte. Thank you very, very much indeed. Kiitokset. Ensimmäinen kysymys. Toisella, vuo, toisella äh, vuosi neljänneksellä olemme huomanneet, että tämä kasvu, joka oli paljon imartelevampaa kuin mitä aiemmin odotettiinkaan, niin se johtui suurelti sisäisestä kysynnästä ja ei kovinkaan paljon ulkoisesta kysynnästä. Niinpä sanoisin, että yhden prosentin arvosta 1,1 siis johtui netto luontoisesti ulkoisesta kysynnästä, niin että hyvin vaatimaton vaikutus, vaatimaton osuus sillä siis 0,1 prosenttia ulkoisesta ja noin hiukan tulee myöskin muualta ja sitten suurin osa sisäisestä julkisesta kansallisesta kysynnästä. Tämä oli siis tilanne. Nyt jää nähtäväksi, mitä tapahtuu, mutta mutta ei voida sanoa, että tämä johtui pelkästään vain siitä, että meillä oli hyvä äh, myönteinen yllätys äh, ulkoisella puolella, että tämä äh, kasvu tapahtui, vaan me olemme erittäin varovaisia, koska meidän analysaattorin roolissamme emme näe kovinkaan paljon muutoksia siinä, mikä on tulevan kasvun luonne. Ja hyvin yksinkertainen esimerkki. Olemme tarkastelleet tai että kasvu olisi korkeampaa tänä vuonna ja meillä oli tällainen asteikko, se oli ensiksi yhden pinnassa ja nyt se on 1,6, siis mitä tulee tähän vuoteen, niin tämä on voimakas muutos. Mutta tämä ei tarkoita sitä, että seuraavan vuoden profiili olisi millään lailla muuttunut. Ja tulevaa vuotta ajatellen nämä, äh, mm, nämä mittarit ovat hyvin samankaltaiset. Ajatellaan vaikkapa, että 1,2-1,4, niin äh, tämä plus 2 prosenttiyksikköä tulevat äh, siitä, että 2010 tehdään tiettyjä siirtoja vuonna 2011, koska olemme siis korjanneet vuoden 2010 keskimääräistä kasvuennustetta. Siis olemme sitä mieltä, että meidän täytyy olla hyvin varovaisia edelleen. Me nimittäin aliarvioimme elpymisen tähän mennessä, mutta mutta ei olisi myöskään sopivaa lähteä julistamaan voittoa tässä vaiheessa ja sanoa, että nyt voimme olla varmoja siitä, että tilanne on sellainen, että kasvu on hyvällä pohjalla, vaan meidän täytyy olla hyvin varovaisia edelleen. Mitä tulee? Ja vastasin nyt tähän tuleviin vuosineljänneksiin tähän liittyvään kysymykseen. Ja äh, keskeinen johtopäätös minun mm, mielestäni tässä kysymyksessä on se, että meidän täytyy nyt kasvattaa tätä kasvupotentiaalia ja meidän täytyy äh, tehdä se sillä tavalla, että otamme huomioon myöskin sen, että väestökehitys ei ole kovin dynaamista Euroopassa ja keskeisimmät erot Yhdysvaltain ja Euroopan välillä liittyvät juuri väestön kehittymiseen. Jos ajatellaan äh, kasvua per capita, niin Yhdysvalloissa ja äh, euroalueella tai Euroopassa, siinä on todella suurta eroa, mutta otetaan euroalue vaikkapa, koska silloin ainakin oli varma tästä luvusta, se on yksi prosentti äh, kasvu per capita viimeisten kymmenen vuoden aikana euroalueella ollut tämä luku ja 1,1 prosenttia Yhdysvalloissa. Mutta koska äh, väestökehitys on paljon dynaamisempaa Yhdysvalloissa, niin nämä luvut ovat kuitenkin hyvin erilaisia. Siellä on paljon enemmän kasvua tässä siis edistyneillä talouksilla on suuri ongelma sen suhteen, mikä on kasvupotentiaali per capita. Ja meidän johtopäätöksemme on, että tarvitaan rakenteellisia uudistuksia. Thank you. Uh, uh Antonin, you... Antoni seuraavana. Ole hyvä. Presidente. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisa herra Trichet, onnittelen teitä siitä, että EKP on otettu käyttöön sellaisia toimenpiteitä, jotka ovat pankin tavoitteen kanssa samassa linjassa, siis parempaa rahapolitiikkaa, paremmin toimivaa rahapolitiikkaa. Ja jotkut kriitikot ovat todenneet, että tässä on olemassa se riski, että toimitaan liian opportunistisesti. Uskotteko, että tämä riski nyt materialisoituu tässä tilanteessa? Ja toinen kysymykseni liittyy liittyy uudistukseen, globaaliin uudistukseen suhteessa tähän kriisiin. Minä en nyt olisi sitä mieltä, että te tässä nyt äh, olisitte äh, kovin äh, tai sanoisin, että olit aika varovainen ja yksityiskohtainen näissä vastauksissa, niin jos ajatellaan sitten mm, tätä valvontaa tai sääntelyä, niin tässä on varmasti kaksi sellaista aspektia, jotka pitää myöskin muistaa, vaikka makrotalouden yhteistyö tai vaikkapa finanssipoliittinen yhteistyö. Ja uskon, että tässä myöskin EKP pitäisi ottaa nämä asiat esille, eikä pidä lähteä tällaisia reservejä rakentelmaan, koska saattaa olla, että se ei voi antaa meille täydellistä vastausta tähän kriisitilanteeseen. Thank you very much indeed. Kiitoksia. Ei standardoidut metodit, niiden osalta toteaisin, että ne laadittiin ja suunniteltiin siksi, että epätavallisissa tilanteissa olisi mahdollista ajatella rahapoliittisia mekanismeja, jotta ne saataisiin niin hyvin toimiviksi kuin vain mahdollista. Ja siksi emme ole pitäytyneet tähän eh, likviditeetin vapaaseen eh, liikkeeseen laskuun eh, kiinteällä kurssilla. No, tämä yleistettiin siinä vaiheessa, kun vuoden 2008 syyskuussa kriisi syveni. Ja sitten muut toimenpiteet, esimerkiksi covered bonds-ostot ja muutkin velkakirjaostot tulevat tässä kuvan mukaan. Eli nämä toimet eh, laadittiin sellaisiksi, että eh, happoliten toiminta mahdollistuisi, mutta standardipohjaiset toimet ylipäätään katsoisimme, että ne tulee suunnitella eh, sellaisiksi, että ne takaavat hinnan vakauden. Sen tulee olla etusijalla. Se on meidän päätehtävämme sitä kansalaiset meiltä odottavat. Ja se myöskin on asia, joka on hyvä ylipäätään rahoitusmaailman vakautta ajatellen. Jos hinnan vakautta ei voitaisi taata, niin tilanne olisi muutoinkin epäsuotuisampi. Mitä sitten tulee pankkien ja transaktioiden verotuksen ja niin edelleen. No toistan vielä, että me emme ole tämän tyyppisen verotuksen kannalla pankkien osalta olemme ennenkin tuoneet esiin sen, että tulee olla varmoja siitä, että saadaan aikaan uudet standardit, uudet standardit, jotka ovat niin sopivat kuin vain mahdollista, jotta rahoitussektori ei enää jatkossa olisi yhtä haavoittuvainen kuin se on ollut. Ja kun tähän on päästy, eri hallituksilla saattaa olla omia toiveitaan tai omia päätöksiä e, ottaa tällaisia verotustoimia e, käytännöksi, mutta tilanteet e, eri Euroopan alueilla ja maailmanlaajuisesti ovat varsin erilaisia myöskin. Ja kun näin on, niin tässä kaikessa paljon pohjautuu siihen, mitä viime aikoina juuri koettiin. Kokemukset ovat olleet varsin dramaattisia ja veronmaksajien on täytynyt tukea pankkeja ja tämän vuoksi nyt, nyt toivotan kovasti pankkeen verotusta jos tällaisia kokemuksia ei olisi ollut, niin ei varmasti olisi näin tiukkoja toimia myöskään toivottu. Kiitos. Right on time here. No niin, Aikataulu on aika tiukka nyt eteenpäin. Painotitte edustuksessanne sitä, että mikä on tämä hyvin läheinen koordinaatio euroalueen ja Yhdysvaltain välillä. Itse asiassa G20 on tämmöinen kaikillisen vaikutelman eri kokouksissaan, että tämä on juuri mikä heillä on mielessään, että otettaisiin hyvin samanlaisia tai samanlaisia vastauksia kuin kriisi. Nyt kaksi vuotta myöhemmin, mutta täytyy sanoa henkilökohtaisesti, kun todellakin katson, että mitä on tehty Yhdysvalloissa ja Euroopassa, on olennaisia eroja. Monissa no on vähän tietysti samanlaisuuksiakin, mutta on eroja, joten olen pettynyt. Emmekä varmaankaan voi puhua 20 lähestymistavasta. Ja kun katsotaan realiteettia rahoitussektoreilla minun maassani Saksassa, hallitus on pelastavat pankit, jotka kuuluvat hallituksen, maksavat jo miljoonien bonuksia. Vaikka olivat muutama kuukausi sitten periaatteessa jo kuolleita. Kansalaiset saavat sellaisen vaikutelman, että sanominen jatkuu, kukaan ei ole oppinut läksyjä. Toinen pointti, pidämme sitä emme, Euroopan rahoitusvakausvälinen loppuu kahden vuoden päästä. Uudestaanko se vai sitä ei tiedetä nyt, mutta eikä meri jo nyt pitäisi valmistautua tällaiseen hetkeen, koska kenelläkään ei voi olla intressiä siinä, että Kreikan ja Irlannin täytyy kohdata samanlaisia ongelmia kuin puoli vuotta sitten. Eikö olisi järkeä todellakin kysyä se, että pitäisikö olla uusi väline vai vakavaraisuusväline tai sellaisia asetuslistalla nyt jo? On the uh, first issue. ensimmäisen asian olisin samaa mieltä kanssanne, että tämä on hyvin vaikeata demokratioissamme olla varma siitä, että se mitä tehdään, tehdään todella globaalin konsensuksen pohjalta ja että se on täysin koordinoitua myös. Mutta ehkä olet hiukan liian ankara, jos sallitte. On olemassa eroja, mutta jos ajatellaan Euroopan järjestelmäriskikomiteaa, niin voitaisi, voitiinko ajatella, että keskustelisimme tästä Yhdysvaltain kanssa, kaikki ne yksityiskohtinen ja niin poispäin, on osa-alueita, joissa on omat traditiot, oma historia ja oma tapa käsitellä samaa kysymystä. Ja ehkä konseptit eivät ole samoja molemmin puolin Atlanttia, mutta inspiraatio on kuitenkin sama ja sanoisin, että meidän järjestelmäriski äh, tai järjestelmäriskikysymyksessä molemmin puolin Atlantia tämä asia on nyt haluttu ottaa huomioon eri tavalla kuin aikaisemmin. Ja nyt on haluttu luoda todellinen keskuspankkia lähellä ovella yksikkö tätä asiaa hoitamaan ja niin poispäin. En nyt halua olla tässä oma hyväinen enkä naivi, mutta minusta tuntuu siltä, että tämä äh, arvio siitä, mitä globaalilla tasolla on tehty, olisi ehkä kuitenkin äh, hiukan nyansoidumpi, jos sallitte. Ja sanoisin myös, että mitä tulee esimerkiksi pankkisääntelyyn, sääntelyyn, niin selvästikin on keskusteltu, ei nyt pelkästään Yhdysvaltojen kanssa, eikä muiden teollisuusmaiden kanssa, vaan myöskin kehittyvien maiden kanssa. Ja tämä ei ole helppoa, mutta en olisi liian kielteinen tässäkään sen suhteen, mitä on tehty. Ja näin ollen tämä on ollut hyvin kovaa työtä, eikä meillä ole nyt varaa tyytyväisyyteen Olen näin samaa mieltä kanssanne. Mitä tulee sitten tähän mekanismiin, niin, äh, niin oletus on, äh, ei varmasti olekaan se, että nyt joudumme todella, äh, äh todella äh, käsittelemään eri tavalla tätä äh, äh makrotalouden ja myöskin finanssipolitiikan käsittelyä. Olen samaa mieltä kanssanne että on hyvin tärkeää, että meillä on tätä kapasiteettia sanoa, että no, tämä on se konsepti, jota me käytämme, jos onnettomasti kävisi niin, että emme pystyisi välttämään näitä asioita. Olen samaa mieltä. Werner Langen. Werner. Werner Langen, olkaa hyvä. Kysymyksenne. Vielen Dank. Kovasti. Kiitoksia Puheenjohtaja tietysti saavui myöhään. Kysymykseni koskee kriisivaliokunnankin joidenkin kollegojen kysymystä velkojen yhteisöllistämisestä. Nyt on tämä pelastus kolmelle vuodelle, pelastusväline, kolme vuotta lisää rakennerahastoa, mutta näiden kolmen vuoden jälkeen nyt sitten tulee se aika joskus, eh, jos on myös viimeisintään täytyy miettiä, että tuleeko siitä pysyvä väline ja siitä vie eurobondeihin, tie eurobondeihin on aina kovin kaukana. Kysymys on, että miten ajattelette, arvioitte tätä kolmea vuotta ja näiden tarpeellisten toimien mahdollista loppua? Ja toiseksi, uskotteko, että muilla alueilla täytyy olla pakosti harmonisointia esimerkiksi, kuten eläkeissä ja muissa sosiaalipolitiikan asioissa, jos ajatellaan yritysveroa Irlannissa, jossa on suuria kilpailuvääristymiä, eikä olisi tarpeen, että tämä kriisi vähemmän euron kuin jäsenvaltioiden, että tämä jäsenvaltioiden kriisi mahdollisesti, kuten kaikki kriisit tähän asti Euroopan unionissa, antaisi uutta vauhtia yhteisöpolitiikkaan, missä olisi sitten tärkeää, että Euroopan keskuspankki edelleen olisi riippumaton, mutta jäsenvaltiot ottaisivat, niiden täytyisi to, to, ottaa käyttöön uusia toimenpiteitä, joiden puolesta ei tähän mennessä ole ollut enemmistöä. Bitte? ECB is in... EKP on riippumaton. Se on äh, aivan todella raivopäisen riippumaton ja me jatkamme äh, sellaisten viestien lähettämistä, ja viestimme ovat hyvin yksinkertaisia. Meillä kaikilla on omat vastuumme. Me keskitymme hintavakauteen uskottavasti. Ne olemme tehneet niin menneisyydessä kuin tulevaisuudessakin. Ja teidän taas täytyy käsitellä Äh, äh, yhtenäismarkkinoihin liittyvät kysymykset ja yhtenäiseen valuuttaan liittyvät kysymykset. Tämän me haluamme toistaa hyvin painokkaasti. Ja äh, nyt, tässä nyt vähän olemme kuin huutavan ääni erämaassa aikaisemmin ainakin. Ja nyt näemme kaikki nämä stressit, joita tämä pahin globaali kriisi sitten toisen maailmansodan on aiheuttanut mitä nyt voisin oikein tähän lausahtaa? Se ajatus, että eurobondit jos nyt sitten ajatellaan, että tarkoitus on eri maiden valtion kanssa rahoittamisesta, niin me olemme aina vastustaneet tätä. Mielestämme tässä katoaa siihen liittyvä vastuu. En nyt varmasti ehkä parhaalla tavalla ilmaise sitä, mikä tämä olisi tämä vakausrahasto sillä tavalla kuin sitä on tässä äskettäin kaavailtu. Tietysti se on hallitusten tehtävä, kuten sanoitte, arvioida oma vastuunsa ja kuinka sitä sitten hoidetaan. Voisin sanoa, että on olemassa tietty rahasto lyhyelle rajoitetulle ajalle, mutta voidaanko sitä sitten pitkittää tätä tätä olemassaoloa. Te tässä nyt mietitte sitä, kuvittelette, että meillä vielä neljän, kolmen tai puolen vuoden päästä on uusia ongelmia, joita meidän täytyy sitten pystyä käsittelemään. No, se jää nähtäväksi, mutta jälleen kerran minun lähtöoletukseni on se, että meidän täytyy tehdä hommamme se ennaltaehkäisevä työ. Mutta hyväksyn tämän ajatuksen, kuten jo sanoin, että etukäteen tietäminen siitä, mikä olisi tapa toimia, jos nyt sitten onnettomasti näitä ongelmia ilmaantuisi, niin ymmärrän kyllä, mitä sanoitte. Ja sitten jälleen kerran jokaisella hallituksella on työ, joka sen on tehtävä. Sama pätee neuvostoon ja komissioon. Ja meillä myös on tehtävä toteuttaa meille annetut tehtävät ja me teemme sen niin hienosti, että se tuntuu olevan unholassa, että meidän <laughs> on keskittyä hintavakauteen tässä hyvin painostavassa äh, ajankohdassa. Se äh, kanta joka, ja asema, joka meillä on, tekee meistä ehkä hiukan erityisiä siltä osin, mikä meidän vastuumme on välittää viestyjä näille toimeenpaneville tahoille tai sitten parlamentille kenties. Had it, all our problems would be solved. No niin, ähm, seuraava puhuja. E, dziękuję, Pani Przewodnicząca. Panie e, Prezesie, Pan... Kiitoksia puheenjohtaja. Herra Langen muistutti mahdollisuudesta koordinoida ja teidän mielipiteitänne siitä. esimerkiksi eläkepolitiikkojen osalta jäsenvaltiossa haluaisin kysyä teiltä, teidän näkökulmastanne. Miten te arvioitte joidenkin jäsenvaltioiden ehdotuksia ja siirtyvää keskustelua, jotka on käynnissä neuvostossa, joka liittyy siihen, että joustavoitetaan siitä tapaa, jolla julkinen velka lasketaan, kun otetaan huomioon nämä riippumattomat eläkerahastot ja niihin liittyvät äh, transaktiot. Tässä viittaan tiettyyn eroon siinä, miten näitä asioita käsitellään. Tässä yhteydessä haluaisin kysyä teiltä, joka ehkä olette johdonmukaisin konvergenssikriteerien puolustaja, teidän arvionne mahdollisesta vaikutusta, joka olisi positiivisella päätöksellä julkisen velan stabilisoimiseen Euroopassa. Ja tässä yhteydessä haluaisin kysyä, että eikö olisi aika nyt alkaa vakava keskustelu tulevista sitoumuksista jäsenvaltioiden budjeteissa. Esimerkiksi eläkerahastojen yhteydessä, eläkesitoumusten yhteydessä, eli niitä sitoumuksia, että ne sitoumukset eivät vaikuta julkaistuihin julkisen velan ja julkisen vajeen määriin. No, I think you have, uh, you have niin nostitte esiin varsin tärkeän seikan. Tässä on tietynlainen paradoksi. Kun puhutaan vastuusta ja ylipäätään eläkkeistä, Niin joilla on paras keskipitkällä pitkällä aikavälillä, niitä, heitä rangaistaisiin laskentamenettelyissä jotenkin. No, tämä on tärkeä seikka. Ja tiedän kyllä, että teidän maassanne tämä on myöskin erittäin tärkeä asia. Ja tämä on todellinen ongelma ja siihen on etsittävä ratkaisu. No niin kuin tiedätte, me emme ole vastuussa juuri tästä asiasta, mutta ymmärrän kyllä, että tällainen ongelma on olemassa ja se tulee hoitaa. Nykyinen tapa menetellä ei ole oikeudenmukainen, jos ajatellaan sitä, miten todellinen tilanne halutaan arvioida. Okay. Edward. Trichet. I, I do... Trichet en millään lailla aseta kyseenalaiseksi sitä tarvetta, että täytyy ryhtyä finanssipolitiikan tervehdyttämisen tietyssä maassa tai tietyssä ryhmässä maita, mutta jos nyt sitten vaaditaan, että kaikkien maiden, ja tämä tuntuu olevan ihan kuin filosofia ja tällainen malli, jota saarnataan kaikille, niin mm, tämä on pikkuisen huolestuttavaa, koska äh, nyt me olemme siinä vaiheessa, että sanotaan, että säästäminen parempi kuin kuluttaminen ja vienti on parempi kuin tuonti. Tämä muistuttaa minua siitä, että annetaan ihmisille ohje, että katsokaa pidemmälle kuin väkijoukon päät, mutta se ei tietenkään onnistu kaikille. Kun ajatellaan EKPtä, niin onko EKP sellainen, joka täytyy nyt sopeuttaa rahapolitiikkaa sellaisilla standardeilla, jotta vakautetaan rahoitus, rahapolitiikkaa. Ja jos kaikki sitten maat ryhtyvät näihin tiukkoihin toimiin samanaikaisesti, niin onko se teidän tehtävänne? Kiitos kysymyksestä. Mitä meidän politiikkaamme tulee, niin voin vahvistaa sen, että se on kyllä mukauttavaa. Ja voin vahvistaa myöskin sen, että kun standarditoimista puhutaan, niin mm, lähdemme liikkeelle toimista, jotka pitkällä ja keskipitkällä aikavälillä johtavat hinnanvakauteen. Ja sitten kun puhutaan ei-standardipohjaisista toimista, niin tällöin eh, lähdemme liikkeelle markkinatilanteesta. Jos ei se kunnolla toimi, niin haluamme varmistaa kuitenkin sen, että rahapoliittisia toimia sovelletaan kunnolla. Ja Tulemme tekemään kaikki tarvittavat päätökset, jotta eh, hinnan vakaus voi olla mahdollinen riippumatta eh, olosuhteista, riippumatta eh, elementeistä, joita saattaa ilmetä EUn sisältä tai ulkopuolta milloin tahansa. Ja tässä me olemme kyllä uskottavia koska tarkkailijat katsovat taaksepäin ja vetävät siltä pohjalta sitten yhteenvetonsa tulevaisuutta ajatellen. Ja toteaisin vielä, että me olemme ihan vaatimusten mukaisesti menneet alle kaksi, mutta lähellä kahta. Eli olemme kovastikin kovastikin toimineet niin kuin toimitaan ja inflatorista tai deflatorista riskiä ei näin ollen kovastikaan ole näköpiirissä. Kuitenkin meidän on oltava varovaisia, kun puhutaan muista toimista, sillä me emme välttämättä kuulu enemmistönä niihin maihin, joissa kehitys, talouden kehitys on ollut luonteeltaan lineaarista. Ja näin lineaarinen malli on paras malli. On paljon tapauksia, eh, joissa tilanne on toisenlainen. Ja nyt sitten eh, epälineaarisiakin vaikutuksia on. Ja fiskaalipoliittisesti tarkastellen, jos halutaan toimia, jotka ovat keskipitkällä aikavälillä hyviä, niin tämä kyllä parantaa edistystä. On nimittäin muistettava se, että luottamuspula on tosiasia monissakin yhteyksissä. Tämä kanava toimii negatiivisesti ja toimisi varsin negatiivisesti, jos mitään päätöksiä ei tehtäisi. Ja tämä on mielestäni nykytilanne. Ja mitä sitten meihin tulee, niin selvää on, että jatkamme sen tekemistä, mitä hinnan vakaus vaatii keskipitkällä aikavälillä. Ja sitten nämä raha-aggregaatit ja palkat, näitä on jo kommentoinut ja nämä eh, ovat tärkeitä kysymyksiä liittyen myös siihen, mitä te esiin toitte tänä aamuna. M3-arvio tehtiin eh, kolmen viime kuukauden ajalta 1,1 prosenttia. 0,2 oli tilanne heinäkuussa, 0,2 kesäkuussa ja jos nyt tässä sitten katsoo tätä vastapuolta osalta, niin näyttäisi siltä, että pientä nousua on mm, talou- kotitalouksien ja palkkojen osalta ollut. Ja sitten negatiiviset luvut, jossa olemme miinus 1,1, emme miinus 1,4. Eli raportin analysointi tässä nyt osoittaa sen, että asioissa ollaan menossa dynaamisempaan suuntaan, eikä tämä välttämättä yllätä, koska taantuman jälkeen aina kehitystä tapahtuu. Ensinnä elpyvät kotitaloudet ja sitten yhtiöt. Eli nämä luvut heijastelevat myös aikaisempaa kehitystä, mutta kuitenkin on muistettava se, että taantuma oli todellinen ja paha myöskin. Ford. Vicky Ford, sitten viimeinen kysymys, olkaa hyvä. Mr. Trichet, for your comments right at the beginning. Kiitoksia kovasti kommenteistanne alussa tästä kestävistä rahoitusasioista ja kannusteista jäsenvaltioille tässä yhteydessä. Kuitenkin sanktioista. Jos yksilö joutuu ongelmiin, niin odotamme, että he pystyvät hallitsemaan velkaansa ja myöskin sitten kulujaan niin, että ei käytetä korkean koron luottokortteja. Mutta kun maa joutuu ongelmiin, komissio ja sen valtio ehdottavat nyt, että tulee korkeat sakot ja muut ihmiset ehdottavat, että jäädytetään määrärahoja. Eli otetaan rahaa pois maalta. Juuri se mistä ehkä tarvittaisiin. Ja sitten katsoa näitä korkotasoja. EFSFllä kun siellä on tämä kollateraaliosysteemi, joka on, näyttää vähän hyvin kallis tapa lainata. Nyt kun sitten korkeat lainakustannukset ja korot, niin ja vaikea saada takeita, niin annetaan jäsenvaltioille kallis luottokortti ja varannetaanko sitten jäsenvaltion kyky hoitaa omat velvoitteensa? Well, again. Kiitokset jälleen kerran. Ei tietenkään ole yllättävää, että kun on käyttäydytty huonosti, niin siitä täytyy maksaa joku hinta. Se on ihan selvää. Ja tietysti se fakta, että itse apu tietysti maksaa enemmän ja että se tulee ikään kuin vertaisryhmältä, niiltä hallitukselta itseltään, jotka sanovat, että me emme voi olla sellaisessa asemassa, että me itse olisimme luoneet tällaisen moraalikadon, koska muutoinhan me olisimme sitten sekaantuneet tähän asiaan, niin tämä olisi sitten aiheuttanut kannustimen käyttäytyä epäsuotuisella tavalla, niin että tämä on aina aika arkaluontoinen tämä tasapaino, ja siinä on paljon jo logiikkaa siinä, miten toimitaan Enkä voi tietenkään teille sanoa, että meidän pitäisi toimia eri tavalla, koska tämä, nämä tilanteet, niitä ei pitäisi siis edes olla. Meidän pitäisi ennaltaehkäistä ne ja moraalikato on todella tärkeä kysymys ja äh, joka parlamentin äh, on syytä sitä tarkastella hyvin tarkkaavaisesti, ja niin tekin olette tässä tehnyt. Well, thank you very much. Uh... Lämpimät kiitokset teille ja kiitos kysymyksistä. Todellakin intohimoisesti ja innokkaasti vastasitte monin näistä ja sitten 30.11. valiokuntaan tulette vieraaksemme kello neljä puoli viideltä iltapäivällä ymmärtääkseni. Ja me tässä jatkamme kokousta ihan hetken kuluttua, kunhan puheenjohtaja on täältä poistunut. Okay, those who are leaving could do so. Jos aiotte lähteä, niin tehkää se mahdollisimman nopeasti ja äänettömästi, jotta voimme jatkaa esityslistan käsittelyä. Seuraavana kohta kuusi. Aiheena talouden ohjausta ja hallintaa sekä vakautta koskevan kehyksen parantaminen etenkin euroalueella. Käymme keskustelua tarkistukset, jotka liittyvät FEON mietintöön. Mutta ennen kuin ryhdymme asiaa käsittelemään, pyytäisin kaikkia poistumaan salista, jotka haluavat keskustella. Käykää keskustelu salin ulkopuolella. Tässähän on melko lailla paljon näitä tarkistuksia esitetty tähän mietintöön. Um, I, can, I can do what they do in the House of Commons and No pitäisiköhän alkaa nimiä luettelemaan, niin kuin alahuoneessa on tapana, jos ei istu hiljaa paikallaan. No niin, herra Feo, mm, tarkistuksen. Obrigado, senhora presidente. Kiitokset, rouva puheenjohtaja. Kysehän on talouden ohjausta ja hallintaa sekä vakautta koskevan kehyksen parantamisesta, etenkin euroalueella. Meillä on 254 tarkistusta ja haluaisin aloittaa nyt kiittämällä eri ryhmien kollegoita siitä, että he ovat osoittaneet todellista sitoumusta ja ovat esittäneet mahdollisimman paljon ajatuksia tätä mietintöä silmällä pitäen. Ja haluaisin sanoa myöskin esittelijänä, että olen todella avoin niille tarkistuksille, joita on esitetty. Ja itse asiassa olen ollutkin jo eri varjoesittelyiden kanssa yhteyksissä. Tahtoisin sanoa, että tälle valiokunnan jäsenille että olen myös täysin avoin vuoropuhelulle, kuten olemme voineet todeta jo muissa keskusteluissa, niin tässä mietinnössähän on kahdeksan suositusta. Tässä on ollut kaksi sellaista, johon on tullut todella paljon tarkistuksia. Ensinnäkin kyse on makrotaloudellisen eh, kehityksen valvomisesta EU-ssa ja jäsenvaltioissa ja toiseksi kyse on myöskin eh, eh, vakaus- ja kasvusopimuksen vahvistamisesta. Minä haluaisin tässä sanoa, että mitä tulee monenkeskisiin valvontakehyksiin, niin siinä ne tarkistukset, joita on esitetty, näitä indikaattoreita silmällä pitäen, niin ne ovat hyvin olennaisia, jos nyt haluamme, että äh, todellista valvontaa tulisi ja äh, mitä ja vakauden vahvistamisen osalta äh, tarvitaan myöskin sääntöjä, jotka liittyvät velan valvomiseen. Haluan siis hyvin selvästi todeta tässä, että, että tässä mietinnössä otetaan huomioon lainsäädäntökehykset, joita Euroopassa tällä hetkellä on. Toisin sanoen on olemassa tiettyjä ajatuksia, joita on esitetty institutionaalisen edistymisen osalta tulevaisuudessa, erityisesti kahden osaston osalta, jotka toisivat muutoksen perustamissopimukseen. Ja jos näin sitten ei kävisi, niin silloin pitäisi lähteä miettimään sitä, mitkä ovat puolesta ja vastaan mahdollisuudet, ja että voidaanko tulevaisuudessa todella miettiä näitä perustamisopimusmuutoksia. Nämä peruspuitteet tässä perustamisopimuksessa liittyvät sekundaarilainsäädäntöön, ja sehän voidaan toteuttaa tämän hetkisten sääntöjen pohjalta myös. Sitten sellaiset kohdat seuraavaksi, joihin on esitetty erilaisia ajatuksia. Ja tässä kyse on erityisesti poikkeuksista. Ja tässä kyse on myös erityisistä menettelytavoista, mitä tulee velkaan ja ja tuon 60 prosenttia BKTstä periaatteen noudattamiseen. Mitä tulee näihin tietoihin, ne on otettava huomioon, kun ajatellaan valvontakehystä. Minusta olisi hyvä, jos tämä mietintö heijastelisi hyvin voimakasta kantaa, hyvin, konsen, hyvin voimakasta konsensusta Euroopan parlamentin keskuudessa, mutta haluan lisätä, että tässä on toisaalta myöskin sellaisia innovatiivisia aspekteja, jotka myöskin neuvosto ja komissio ovat tuoneet. Ja tämän lisäksi otetaan vielä huomioon se rooli, mikä Euroopan parlamentilla on talouden ohjausjärjestelmässä ja se tapa, kuinka Euroopan parlamentti voi laatia tai, tai olla yhteyksissä Euroopan kansallisiin parlamenttiin tässä yhteydessä. Vielä kerran haluaisin lisätä, että olen todella avoin eri ehdotuksille, joita tässä on jo tehtykin, ja että olen täysin valmis myöskin vuoropuheluun ja lisään vielä kerran, että keskustelu, joka käydään, varmasti tulee olemaan keskustelu, joka vain parantaa niitä ratkaisuja, joita on kaavailtu tähän mennessä ja sillä tavalla, kun ne on tähän mietintöön kirjattuina. Lopuksi haluaisin vielä todeta, että toivon hyvin vakavamielisesti, että kun äänestämme 5. lokakuuta tästä mietinnöstä, niin toivon mukaan asiat sujuvat silloin oikein jouhevasti ja että voimme tehdä hyvän päätöksen. Sitä kiitos tässä kaikkia kollegoita vielä. Kiitos paljon. Ehkä käyn varjostelijat läpi ja sitten eh, muut puhujat sen jälkeen. Liisa, ensinnä, ole hyvä. Yes, thank you very much. Kiitos. Puhun tässä englantia nopeudenkin vuoksi. Haluaisin onnitella ja kiittääkin herra Feijoa eh, kompromissihengestä. Katsoisin omalta osaltani, että me parlamentissa, kun kyseessä on näin herkkä ja luontoinen aihe ja asia, olisi tärkeää, että tekisimme hyvää ja perusteellista työtä, että saataisiin aikaan vahva yhteinen kanta. Ja tässä hengessä on oma ryhmämme jättänyt varsin paljon tarkistuksia ja olen ollut, ollut läheisesti yhteydessä herra Feijoon ja myöskin epp ja Aldeen ja muihinkin ryhmiin, joilta tarkistuksia on esitetty. Ja omalta osaltani voin todeta, että todellakin e, pyrimme siihen, että saataisiin aikaan kompromissi. Ja niin kuin herra Feijo totesi tässä vaiheessa, varsin laajasti ollaan yksimielisen siitä, mitä tulee näihin suosituksiin 3-8. Kuitenkin on syytä muistaa, että olisi hyvä käydä vielä keskustelua joistain yksityiskohdista, esimerkiksi tästä eräänlaisesta raportista, jota käsitellään säännön 42 mukaisesti. Eli meidän tulee olla selkeitä, kun pyydämme komissiolta jotain. Silloinkin kun kyseessä on tämä osio, josta pitkälti olemme yksimielisiä, niin on erittäin tärkeää, että kun pyydämme jotain esimerkiksi, että korkean tason veroryhmä perustettaisiin tai että mietittäisiin, olisiko mahdollista ajatella valvontarahastoa, eurooppalaista sellaista, ja periaatteessa tästä uskon, että olemme yhtä mieltä, niin olisi hyvä ehkä jotain aikataulua esittää komissiolle sen suhteen, miten sen tulisi tässä asiassa menetellä. Tämä on tärkeää, äh, varsinkin kun pyrimme äh, saamaan aikaan äh, kestävää pohjaista esitystä siitä, mitä halutaan toteuttaa. Ja kävimme keskustelua myöskin siitä, missä suhteessa suosituksemme on euroryhmän esityksen. Tässä tarkistuksen varsin paljon ja tässä asiassa ei tehty kompromisseja. Oma ryhmämme on esittänyt oman ehdotuksensa. Tämä ei ole kovinkaan kriittinen kohta, mutta totta, kuitenkin, että yhdessä sihteeristön kanssa tai vaikkapa euroryhmän johdon kanssa voitaisiin toteuttaa jotain samansuuntaista kuin mitä olemme esittäneet tehtäväksi ulkoisen agendan osalta. Eli komission varapuheenjohtaja ottaisi johtoroolin on johtorooli näissä ulkoissa kysymyksissä. Eli näissä kysymyksissä ehkä kannattaisi mennä yksityiskohtiin ja katsoa, miten pitkälle parlamentti tässä vaiheessa haluaa mennä. Mutta oma ryhmämme, niin kuin sanon, on valmis keskustelua käymään ja tavoitteena tulisi olla se, että euroryhmän hallintoon liittyvät kysymykset vahvistettaisiin tai saataisiin tehokkaimmiksi. 3-8 eh, suositusten osalta nämä kommentit siis. Ja sitten kun tulee, puhutaan tarkistuksista, suosituksista yksi ja kaksi, niin tässä asia on hieman monimutkaisempi. Ja parlamentin ja valiokuntamme tulisi keskustella siitä, miten pitkälle voidaan mennä, jos halutaan euroryhmän vaatimukset ja velvoitteet erottaa, ja mitä sitten tapahtuu mm, mm, Euroopalle kokonaisuudessaan. Vicky Fortunesten varsin paljon tarkistuksia näihin kohtiin, ja tämä nimenomaan on osoitus siitä, kuinka ongelmasta on se, että euroryhmä erotetaan muista. Ja tämä erityis euroryhmävaatimus on itsestään selvä mielestäni, mutta tulisi miettiä, mikä on suhde euroryhmän eh, maiden ja muiden jäsenmaiden välillä. On muistettava kuitenkin se, että eh, monet näistä maista valmistautuvat myöhempään eurojäsenyyteen. Ja siksi olisi tärkeää, että euroalueella sen ulkopuolella ei tulisi vahvistaa sellaista, että voi valita rusinat pullasta, vaan tulisi tunnustaa vastavuoroiset vaikutukset, jotka syntyvät sekä euroryhmän sisällä kuin myöskin ulkopuolella, koska kuitenkin samoilla markkinoilla ja yhteisellä markkina-alueella toimitaan. Ja sitten toinen kysymys. Tämä on yksityiskohta. En tiedä, onko Danuta Hubner täällä, hän voi ehkä asiaa kommentoida, jos on, koska siis kymmenen äh, kompromississa se on kaiken kaikkiaan mielenkiintoinen ja siinä hieman pyritään ennakoimaan näitä vastavuoroisia vaikutuksia. Mutta tässä todetaan, että komission tulisi asettaa jonkinlaiset kynnykset. En nyt ihan ymmärrä tai ole varma siitä, onko tämä käytännössä mahdollista. Ja tähän kompromissiin minulla myöskin on hieman sanottava. Sitten kun puhutaan alijäämästä ja velasta, niin nämä velka- ja alijäämäkriteerit tulee jotenkin paremmin linkittää toisiinsa. jos alijäämäkriteeriä vahvistaa kovasti, mutta unohtaa velkakriteerin, niin se ei ole hyvä että jos tämä asia huomioidaan, niin ei kuitenkaan automaattisesti tulisi mennä tähän 60 prosentin ähm, velkaesityksen, eli että äh, se olisi automaattinen sanktioraja tai automaattinen suositusraja. Sen sijaan on ymmärrettävä paremmin, äh, miten äh, velka ja alijäämä korreloivat keskenään ei puhuta pelkästään näistä rajoista 3 prosenttia ja 60 prosenttia, koska jos nämä yhdistää toisiinsa, niin on ymmärrettävä, mitä silloin tapahtuu, eikä lähteä liikkeelle pelkästään kynnysarvoista. Eli käytännössä ja teknisesti tarkastellen en usko, että kynnykset ja automaattinen menettely kynnysten ylittyessä mielestäni ei tunnu järkevältä lähestymistavalta. Ja sitten kysymys, joka on vieläkin tärkeämpi ja varsin herkkä myös poliittisesti tarkastellen, on kysymys siitä, miten näiden e, puoliautomaattisten sanktioiden osalta tulee toimia. Komissiohan niitä on esittänyt ja se ne myöskin täytäntöön panisi e, ilman normaalia toimintapohjaa, eli e, täysin riippumatta neuvostosta. Tämä on kriittinen kohta ja varsin herkkäluontoinen kysymys. Ja sopimus, johon joissain tärkeimmissä ryhmissä nyt on päädytty kriisivaliokunnassa, on, että olisi hyvä saada aikaan tasapainoinen sanamuoto, jossa todetaan, että vahvistetaan komission roolia, mutta oikeudellisia menettelyjä ei kuitenkaan loukata tavoitteiden saavuttamiseksi jos esitetään sanktioita eh, nollasta vaikkapa 180 asteeseen ja annetaan tämä kaikki komission hoidettavaksi, niin eh, tämä varmasti aiheuttaa kovastikin epäsopua. Tämän menneisyys jo on osoittanut. On ihan selvää, että tällä tavalla eh, ei ole hyvä toimia, eli että komissio asettaa sanktiot suoraan kuulematta lainkaan jäsenmaita. Eli kriisivaliokunta esitti, että kyllä tarvitaan komission vahvaa vastuuta, mutta ei siten, että se voi luoda yksinkertaisen mekanismin, jossa komissio ilman maan kuulemista voi jotain sanktiota sille suoraan asettaa. Ja sitten lopuksi vielä toteaisin, että tämä talouden ohjaus ja hallinta eh, on nyt esitetty siten, että tässä lähdetään liikkeelle eh, kasvu- ja vakaussopimuksesta. Ja eh, ajatus, joka taustalla oli, liittyi enemmänkin siihen, että kasvu- ja vakaussopimuksen sijaan puhuttaisiin kasvu- ja työllisyyspaketista pikemminkin. Vakauspakettihan ei välttämättä ole kasvusopimus ja näitä eroja syntyy nimenomaan siksikin, että eri eh, maihin sovelletaan samoja määräyksiä, niissä on käytössä sama valuutta. Ja sitten tämä vaikuttaa erilaiseen kasvukehitykseen. Ja tässä asiassa voisi olla hyvä, jos parlamentti tekisi selkeitä suosituksia. Eli kasvu- ja työllisyyspaketti, sopimus tulisi myöskin ottaa tässä esille. Ei puhua pelkästä vakauspaketista. Ja tämä on tärkeä kysymys ja omalle ryhmälleni varsin tärkeä seikka. Ja olisi hyvä, jos eri ryhmien kesken voitaisiin löytää jokin sopiva sanamuoto, jolla nimenomaan tätä reaalitalousaspektia olisi mahdollista painottaa enemmän, kun tarkastellaan että tulevaa hallinnointia. Tässä kaikki, mitä halusin sanoa. Kiitokset vielä kerran eh, kovasta työstä. Ja mm, tässä vaiheessa on olemassa sopimassa asiasta ja toivottavasti eh, tässä hyvässä hengessä voidaan edetä, jotta saadaan aikaan vahva parlamentin kanta. Muchas gracias, señora presidenta. Kiitokset. Aion puhua Castellanon kieltä, koska sillä tavalla äh, yleensä keskustelen herra Feijon kanssa. Minä olen ehdottanut noin 30 tarkistusta tähän äh, mietintöön. Monet liberaaliryhmän kollegat ovat niihin yhtyneet ja tähän mennessä herra Feijo on noin 15 niistä ottanut mukaan kompromissiinsa ja äh, katsotaan sitten kuinka käy loppua kohti. Toivon mukaan saan lisää tarkistuksia mukaan tuon hänen kompromissiinsa. Joka tapauksessa haluaisin näin neljää kohtaa tästä minulle tärkeää kohtaa kommentoida. Ensinnäkin olen kovaa mieltä tästä liberaaliryhmän kanssa, että täytyy olla kova linja, tarvitaan enemmän valvontaa euroalueen maille, että vakaus- ja kasvusopimusta todella noudatettaisiin, ja mitä tulee sitten julkiseen velkaan ja vajeeseen, niin minun osaltani Espanjan tilanne, siellähän kovasti tämä valtionvelka kasvaa, ja se on todella Äh, rakenteellinen luonteeltaan tämä ongelma ja on hyvin tärkeää, että jos haluamme nyt vahvistaa hallinnointia euroalueella, niin ähm, pitäisi todella olla mahdollisimman tiukkoja sellaisten maiden kanssa, jotka ovat euroalueen jäseniä, jotta nyt vaadittaisiin niitä todellista kurinalaista toimintaa. Ja Espanjan tilannehan tietysti on sellainen, että se ei ole toiminut Pohjoismaiden tavoin viime, vai, viime vuosien aikana, erityisesti jos ajatellaan vaikkapa sosiaalidemokraatteja. Ja suokaa anteeksi kollegat, mutta tämä on kuitenkin minun näkemykseni. No, olen kuitenkin sitten joten iloinen siitä, että on saatu selkeä kompromissi eh, siihen, eh, mikä liittyy tähän eurooppalaiseen eh, valuuttarahastoon, koska viime keskiviikkona Strasburgissahan Axel Weber oli täysin sitä vastaan, että tällainen eurooppalainen valuuttarahasto perustettaisiin IMFn tapaan. No joka tapauksessa tarvitaan selkeä kanta tähän. Tämä voisi olla jonkinlainen nopean vastauksen mekanismi, e, jos nyt sitten tällaisia kansainvälisiä laitoksia ajatellaan. Sitten Täällä on myöskin kompromissi, joka liittyy näiden eurobondien liikkeelle laskemiseen, ja siinä olisi hyvä erityisesti viitata siihen, että niitä pitäisi käyttää erityisesti eurooppalaisissa infrastruktuurihankkeissa. Ja haluaisin muistuttaa teitä nyt tässä Espanjan tapauksesta. Espanjallahan ei vieläkään ole raideyhteyttä Euroopan mantereen kanssa. Ja on olemassa monia sääntely- ja fyysisiä esteitä Iberian niemimaan ja muiden maiden välillä. Ja on kuitenkin pyritty vapautua myöskin raideliikennemarkkinoita ja tämä on hyvin tärkeä osa tätä kompromissia, mikä tulee eurobondeihin, mutta kaiken kaikkiaan haluan myöskin 164 tarkistusta esittynyt ja haluaisin, että komissiolta vaadittaisiin, pyydettäisiin tutkimusta, jos tarkasteltaisiin ne mahdollisuuksia luoda yhteinen eurooppalainen valtiovarainministeriö tai valtiokassa, jos näin voidaan sanoa, koska kun minä omassa vaalipiirissäni olen ollut yhteyksissä valitsijoihin, niin minulta on kysytty, että mitä tämä talouden ohjausjärjestelmä oikein tarkoittaa, että mitä konkreettista se tuo, niin olen sanonut, että jaahan, on no meidän täytyy nyt keskustella siitä, että millä tavalla edetään, jotta EU-sta ja euroalueesta erityisesti tulisi sellainen alue, jolla on todellinen hallinto, hallitus. Tähän mennessä on ollut riippumattomien maiden yhteisö. Meillä on nyt ennen rahaa, yhteistä ulkopolitiikkaa myös, mutta meillä on vain hyvin vähän finanssipoliittista koordinaatiota. Minun mielestäni ilman tällaista yhteistä valtiovarainministeriä hyvin vaikeasti voitaisiin tätä tätä, tällä, tällä ohjausjärjestelmällä viedä asiaa eteenpäin. Tässä kaikki. Kiitokset herra Feijolle siitä, että hän on ollut valmis vuoropuheluun ja kiitos siitä, että hän on eh, yhdessä halunnut meidät ottaa meidät mukaan tähän ja on myöskin eh, luonut tällä tavalla tämmöisen eh, kompromissipaketin, jossa myöskin minun tarkistukseni ovat mukana. Kiitos. Thank you. Vicky, do you want... Kiitos Vicky. Ole hyvä. Thank you, Mr. Fe. Kiitokset ja kiitos. Okay, jo. Olen tässä tarkkaan kuunnelleet näitä esitettyjä huolenaiheita oma tarkistukseni siihen, eh, mitkä asiat koskevat vain euroaluetta, mitkä muutakin. Eli nämä on käytävä yksityiskohtaisemmin vielä läpi sen selvittämiseksi, mikä tuntuu toimivan ja mikä ei, ja mikä on sopimusten mukaista omassa jäsenmaassa, niin monessa eh, muussakin maassa ollaan huolissaan siitä, että nyt ollaan tekemässä muutoksia perustamissopimukseen, ja tästä meidän on oltava tietoisia, ja olen tämän tarkistuksen myöskin kirjannut, eli eh, riittävä varovaisuus, eh, mitä tulee tuleviin sopimusmuutoksiin. No, mielellään kyllä käyn nokakkain mennä yksityiskohtaisemmin nämä läpi. Katsoisin, että on tärkeää tässä olla erittäin tarkkoja, jos puhutaan tietyistä indikaattoreista, joita tulee mitata, niin on tärkeää puhua näistä makrotaloudellisista indikaattoreista ja katsoa, kuinka niitä voidaan hyödyntää. Ei ehkä kannata esittää pitkää luetteloa siitä, mitä kaikkea olisi kiva saada Sitten näistä sakoista, niin kuin juuri totesin, tämä on herkkä luotoinen asia. On paha mennä potkimaan miestä, joka jo makaa maassa. Ja tässä myöskin sopimuksen rajat saattavat ylittyä. Eli tässä ei ehkä kannata mennä liian pitkälle. Ja ehdotus, jota eh, kannattaisi ajatella, eli tämä jäsenmaiden talousarvioiden testaaminen – en tiedä, mitä hyötyä tästä olisi. Minua hieman epäilyttää ja se seikka, että jos tällainen downside budjetti on, niin sitten äh, lähdetään heti tarkastelemaan asioita pahimmalta mahdolliselta kannalta jos valtiovarainministeri jonkin arvion tekee, niin sitten heti mennään arvioimaan sitä, ollaanko liian korkealla, liian matalalla. Eli eh, en tiedä, onko tilanne ihan eh, sama kuin pankkien eh, tilanteen osalta on, mutta jäin mielelläni odottelemaan muiden argumentteja tähän liittyen. Ja meidän mielestämme on varsin selvää, että kansallinen budjettivastuu edelleenkin on kulloisenkin maan hallituksella. Tietysti tällaista ohjausjaksoa voidaan ajatella, että arviot ja ennusteet on tehty hyvin, mutta sitten loppuvastuu, lopullinen vastuu kuitenkin on kansallisilla hallituksilla omien talousarvionsa osalta. Ja siksi kansallisten parlamenttien aikataulut ovat myöskin tärkeitä. Ja varsinkin tältä puolen eh, salia eh, joskus pyydetään enemmänkin komissiolta, mitä tulee tähän eh, budjettiasiaan, mutta ehkä pikemminkin jäsenmaiden, jäsenmaiden varainkäytöstä tässä on kyse. Tässä ehkä mennään hieman liian pitkälle jos jäsenmaa omat talousarvionsa on esittänyt ja käyttänyt riittävää harkintavaltaa, niin kyllä eh, sitten varojen varsinainen käyttö eh, tulee voida olla asia, joka jää jäsenmaan vastuulle, siihen EUlla tulee olla mitään sanomista. Ja sitten jos sanktioita esitetään esimerkiksi rakennerahastovarojen osalta. En tiedä, miksi tässä on keskitytty vain näihin, miksei sitten muihin rahastoihin. Myöskin haluaisin tähän lisäkommentteja. Ja sitten ähm, infrastruktuurilainat, äh, obligaatit. Tietysti olisi hyvä löytää äh, hyvät, halvat keinot äh, lainata rahaa infrastruktuurihankkeisiin. Se olisi varsin erinomaista, mutta tämä on moraalisesti varsin hankala asia eli 27 jäsenmaan tai euroon yhteiset ta- hankkeet esimerkiksi Espanjan rautateiden rakentamiselle ja yksi sitten eh, yksi sitten pettää luottamuksen, niin sitten tämän yhden muun takia saattaa koko homma mennä mönkään. Eli tässä tällainen eh, moraalinen eh, vaara on kyllä olemassa, varsinkin mitä tulee budjetin hoitoon ja ehkä varsinkin pienten jäsenmaiden kannalta tämä saattaa olla hankala, että ei ehkä aika valmistakaan, koska kyseessä eivät ole omat hankkeet. Eli tämä on varsin ongelmallinen kohta, jota pitää tarkastella riittävän huolella. Ja sitten puheenjohtaja kommentoi näitä varoja ja velka-aspekteja tästä Viime viikolla parlamentissa laadittiin varsin erinomainen työasiakirja ja pankkien pääoma esityksessä Tietysti eh, pankki voi eh, ottaa lainaa ilman mitään pääomaa ja tämä näillä suorilla velkamarkkinoilla toimii ja tämä on asia, jota tietysti tulee tarkastella, miten esimerkiksi nolla painottaa riskit. Esimerkiksi jos omalla valuutallaan euromaan, euroalueen maat toimivat. Tällöin tulisi voida olla mahdollisuus ajatella automaattista nolla riskiä. Very much and, uh, Philippe. Thank you, Chair. Uh, thank you, Diogo, for producing a... Kiitos, uh, kiitos Diego äh, tästä mietinnöstä ja kompromisseista erityisesti. Ensinnäkin haluaisin korostaa, että jos äh, tästä onkin voitu sopia, niin minulla on vielä kysymyksiä, jotka liittyvät erityisesti äh, verotukseen. Siihen on viitattu hyvin varovaisella tavalla koska jos puhutaan kestävästä julkisesta rahoituksesta, niin voin vain toistaa, että tässä tarvitaan kestävää kulu- ja tulopolitiikkaa, ja niiden pitää olla yhteensopivampia, ja tätä haluttaisiin nyt enemmän että tässä mietinnössä heijasteltavan, mutta ei nyt mennä sen pidemmälle näistä, keskus, näistä asioista on keskusteltu valiokunnassa hyvin säännöllisesti, ja automaattinen tietojen vaihti esimerkiksi CCCB, tämä konsolidoittu yhteisöverokanta kysymys ja tämän tyyppiset kysymykset esimerkiksi ovat tähän liittyviä asioita. Niihin ehkä olisi hyvä viitata. Sitten meillä on kysymys niistä kohdista, jotka eivät ole kompromissitarkistusten puitteissa. Aiotko ottaa myöskin mukaan jotakin näistä kohdista, vai aiotko nyt jättää, jatkaa sillä tavalla, että ne kohdat eivät tule osaksi tätä mietintöä? Ja erityisesti mietin tässä nyt kahta kohtaa, jotka haluaisin ottaa esille. Toinen niistä liittyy velan kestävyyteen jotta makrotalouspolitiikka olisi kestävää, niin tarvitaan myöskin kestävät velkatasot niin julkisella kuin yksityiselläkin puolella ja tarvitaan sellaista kehityskulkua, joka olisi tämän myön, suuntaista niin yksityisellä kuin julkisellakin puolella. Tämä olisi ehkä hyvä mainita. Toinen seikka sitten liittyy ylijäämiin ja vajeisiin. Jonkun ylijäämä on jonkun toisen alijäämä. Tämähän on nollasumma peliä ja me tiedämme, että jos meillä voi olla liiallista alijäämää, niin silloin voi olla myöskin liiallista ylijäämää. Ja jos nyt halutaan sitten palata hiukan tasapainoisempaan tilanteeseen, meidän täytyy sitten ottaa tämän yhtälö molemmat puolet huomioon. Ja ehkäpä jotakin tästäkin voitaisiin saada sitten lopuksi. Vielä haluan sanoa jotakin tästä prosessista prosessimielessä tämän esimerkki haluaisin viitata tässä myöskin erityisen kriisivaliokunnan äh, äh, toimiin. Täällä parlamentissa toistamme itseämme hyvin usein. Mielestäni tämä mietintö pitää saada valmiiksi ja äänestää sitä mahdollisimman nopeasti, koska itse asiassa mehän aiomme nyt lähteä tässä työskentelemään näistä todellisista kysymyksistä hyvin pian. Ja tämä pitäisi nyt saada nyt tehtyä ja pois käsistä melkein voisin tässä sanoa, koska olen todella huolissani siitä, kuinka paljon äh, työtä on väijymässä sitten ensi keskiviikon tiimoilla meitä. Um, Sylvie. Kiitos, Sylvie. Hyvin nopeasti, koska varjoesittelemme on Ramon, mutta kun ajatellaan tätä tekstejä, jotka on tulossa, kiitokset Tedikon tästä työstä ja avoimuudesta. Se mielestäni tässä on hyvin tärkeä seikka. Pitää muistaa kalenteri, lainsäädäntöehdotus komissiolta tulee keskiviikkona ja sitten Fandron päin työryhmä. Se nyt esittää tietysti ideoita, mutta komissiolla on varmasti aloite monopoli ja senpä takia meidän täytyy tästä lähteä parlamentissa liikkeelle. Meillä oma panoksemme tietysti sitten on myöskin keskustelu, joka on varmasti hyvin tervetullut. Siis tästä kalenterista vielä meidän pitäisi hyvin nopeasti tämä laadukas mietintö hyväksyä. Ja sitten kun ajattelen näitä ehdotuksia tässä, niin se työ, joka meille tulee tämän paketin esittelijänä, tulee olemaan sellaista, että pyritään löytämään jatkumo toisaalta niiden ehdotusten ja toimenpiteiden välillä, joita voimme nyt perustuslasten puitteissa esittää tällä hetkellä. Tietysti jotkut niistä menevät hiukan pidemmälle kuin mitä komissio tulee ehdottamaan, jos ajatellaan vaikkapa erityisesti ulkoista euroalueen edustamista ja Euroopan EUn edustamista. Ja tässä nyt haluan toistaa Filipin kysymyksen tässä mm, tarkistuslistalla, oliko tässä ongelmia, koska minä haluaisin, että vahvistettaisiin voimakkaasti tämä pyyntö neuvostolle ainakin euroalueen edustuksesta IMFssä. Kun ajatellaan, mitä kaikkea siellä tapahtuu, siellä kehittyvät maat pyytävät paikkaa ja EU pitää nyt tässä olla eturintamassa toimimassa, eikä päästä muita kävelemään ylitseen. Että tätä on ehkä hyvä miettiä yhdessä, mitä etappia tähän voisi liittyä, vaikka samantyyppisesti kuin eurokysymyksiä, että olisi tietyt päivämäärät ja edettäisiin tällä tavalla. Sitten tämä yhteisön menetelmä on hyvin tärkeää, tai minä ainakin olen esittänyt tarkituksia euroalueen sihteeristöstä. Nyt tässä ei pidä liikaa lähteä tämän neuvoston rakenteita vahvistamaan, koska ne lähtevät sitten tätä vakautta siellä sitten heikentämään, enkä nyt sano sen enempää tästä työryhmästä, mutta saattaa olla, että sieltä tulee kaiken näköistä, katsotaan niitä sitten, mutta jotta voitaisiin kaiken kaikkiaan yhteisön menetelmää ja vastuita selkentää, niin tämä olisi todella tervetullutta. Ja viimeinen huomioni liittyy siihen, mikä on parlamentin rooli tässä kaikessa kyselee tämän perään. Tässä nyt tällä hetkellä on entistä enemmän ajatuksia, jotka ovat hyvin mielenkiintoisia ja joissa halutaan antaa komissiolla, ja sehän on sen roolikin, entistä enemmän valvonta vastuuta on systeemi, järjestelmän riskikomitea ja näitä muita uusia instansseja, mutta mikä on sitten parlamentin rooli? Minä haluaisin, että olisi voimakkaat, riippumattomat eurooppalaiset toimijat, mutta että niillä olisi myöskin tietty velvollisuus olla vastuullisia parlamentin edessä. Mitä älykästä voisimme ehdottaa, jotta kun solidaarisuus jäsenvaltioiden välillä pettää, niin ja tietysti joidenkin jäsenvaltioiden kesku, voitaisiin sitten ilman tavuja, ilman äh, noita jahtia lähteä keskustelemaan asioista. Mikä olisi sellainen paikka, jossa voitaisiin käydä tällaista julkista supramationaalista keskustelua? Uskon, että se on tämä parlamentti ja uskon, että tässä monet kollegat ovat muutenkin menossa tähän suuntaan. Ja on hyvin tärkeää, että jos haluamme nyt ottaa tämän äh, perustusopimuksen mekanismin vakavasti, siis yhteinen raha on yhteistä vastuuta, ja Viki, olen vähän pahoillani tässä, mutta kansallisella parlamentilla on oma työnsä. Tehkö sen? en ole kovin vaikuttunut siitä, kuinka jotkut parlamentit ovat talloneet jalkoihinsa säännöllisesti nämä perustamissopimusten velvoitteet, jotka jotkut maat ovat allekirjoittaneet kuitenkin. Ja tässä on ollut aikamoisia seuraamuksia. Ajattelen omaa maatani erityisesti. Kyllä, suvereniteettia täytyy noudattaa, mutta kansallisten parlamenttien täytyy myöskin kantaa eurooppalainen vastuunsa. Niillä on uutta Lissabonin sopimuksen mukaista vastuuta ja niiden täytyy nyt todella tämä asia toteuttaa. Sven. As it's already uh, late, uh, I just... Kun ole myöhä, niin haluaisin esittää yhden kommentin prosessista. Mielestäni nyt se, että voi, pystymmekö esittämään voimakkaan eurooppalaisen ehdotuksen tästä asiasta, niin se mielestäni ratkaisee sen, että voiko parlamentilla olla vahva osa tässä, tällä osa-alueella. Finanssipalvelujen osa-alueella olemme olleet merkittävässä osassa kaikissa, kaikkien mietintöjen osalta ja on laajalle levinnyt tunne, että tämä on auttanut saamaan ehdotuksista parempia kansalaisten kannalta. Ja se on myös parantanut niitä, jos analysoidaan niitä niin, että ei oteta ideologiaa siihen mukaan. Kaikki raport- mietinnöt, joista on pystytty saamaan ekovaliokunnassa vahva eurooppalainen perspektiivinen. Siinä on ollut vahvassa osassa. Ja nyt sitten on nähty ja ota hyvin vakavasti sen, mitä kollegani sanoi, Elisa sanoi, ja muutakin kuulin. Tässä se on vaikeampaa. Tämä nähtiin myös Kreikka-keskusteluissa kriisivaliokunnassa joskus. Sen vuoksi herra Feijolla on hyvin tärkeä osa, ja koko valiokunnalla on tärkeä osa koska jos, joissakin ovat asioista näissä, tässä mietinnössä äänestämme perinteisten linjojen mukaan makrotaloudellisista kysymyksistä, heikennämme sitten lopulta yhteistä vahvaa eurooppalaista kantaa parlamentissa, jota tarvittaisiin, jotta voitaisiin myöhemmin voittaa, kun tulevat nämä oikeat todelliset ongelmat, kun keskustellaan neuvoston kanssa, joka on vastahakoinen ottamaan vahvoja eurooppalaisia kantoja – mutta joita kovasti tarvitaan talouspolitiikan alalla. Joten todellakin kehotan kaikkia kollegoita kaikilta puolilta ottamaan asian äärimmäisen vakavasti. Kyse ei ole tämän ja tuon äänestyksen voittamisesta Ekonissa, sillä ei ole väliä, mutta sillä on väliä, että pääsemme ratkaisuihin, jotka kurvat umpeen tätä niin kutsuttua vasemmista oikeista perinteistä ekolinjaa, jotta voidaan sopia vahvasta neuvotteluasemasta neuvoston kanssa myöhemmin. Tämän halusin kertoa teille. Ja luotan kaikkiin kollegoihin, jotka ovat osallistuneet keskusteluun viime kuukausina, jotta he varmistaisivat tämän yhteisen linjan. Muuten emme pysty täyttämään kansalaisten odotuksia ja heikennämme omaa neuvotteluasemaamme. To say a few... Niin. Itsekin esittäisin muutaman kommentin. Näitä yleisiä kommentteja kommentoisin ja sitten omia tarkistukseni myöskin. No, selvää, että rahoituspalveluissa yhteispäätösmenettely on ollut jo jonkin aikaa käytössä, mutta tässä, tällä alueella kuitenkin Kyse on uudesta aihealueesta Lissabonin sopimuksen mukanaan tuomasta sellaisesta. Ja tämä ehkä hieman hankaloittaa asioiden käsittelyä. Neuvosto on tunnustettava eh, parlamentin rooli, vaikka se on jo pitkään tiennyt, että rahoituspalvelussa näin on ollut jo. Ja tällä nyt yritetään avata eh, vuoropuhelu, ei ehkä ihan niin onnistuneesti kuin olisi voinut toivoa. Ja tässä ehkä on jonkin verran päällekkäistäkin työtä kriisivaliokunnan kanssa. Me kuitenkin olemme lakiasäätävä valiokunta ja on tärkeää, että teemme tällaisia lakia edeltäviä mietintöjä ja on hyvä, että tähän asiaan on nyt ryhdytty. En kuitenkaan usko, että välttämättä eh, kaiken eh, sisällön tulee eh, säilyä Eh, raportissa. Ja en tiedä, eh, ei meidän kannata eh, ehkä ajatella, että kaikki nyt välittömästi toteutuu, mutta pitkällä tähtäimellä ehkä kuitenkin. Ei välttämättä lainsäädäntöön näitä asioita vielä saada ensi vuonna, mutta voidaan ne tässä vaiheessa jo esiin nostaa toiveena ja näin tuodaan esiin myöskin se, että keskustelu jatkuu koko ajan ja muitakin toimenpiteitä tarvitaan ja ne voidaan toteuttaa sitten, kun on saatu lisää luottamusta eh, kehityksen oikeasta suunnasta. Muutoin pelkään, että eh, syntyy vain eh, esitys, joka on pienimmän yhteisen nimittäjän alainen ja silloin välttämättä esitys ei ole kovinkaan kunnianhimoinen. Nämä olivat yleisiä kommentteja ja sitten näihin ähm, tarkistuksiin, niin äh, Viki jo näitä kommentoikin. Itse olin varsin kunnianhimoinen ja en tässä puhu pelkästään euroalueesta, vaan lähdin liikkeelle äh, siitä, että asetuksissamme on äh, asioita, jotka ovat olleet tällaisia prosyklisiä luonteeltaan, kuten valtion velkalikysymyksiä. Näitä ei saa unohtaa ja meidän on eh, näihin asioihin jossain vaiheessa tulevaisuutta puututtava. Eli näihin on kiinnitettävä huomiota. Ja asia, joka erityisesti minua kiinnostaa, on se, että nämä ovat tällaisia automaattisia asioita, mutta ne kuitenkin vähitellen eh, huononevat, jos esimerkiksi valtio ei toimi kunnolla omien eh, kulutustuttumustensa yhteydessä. Ja nämä sitten vaativat eh, neuvoston tai komission eh, väliintuloa. Siitähän tässä on kyse. Me tiedämme kaikki, että neuvosto ja komissio pyrkivät vaikuttamaan markkinoihin, vakuuttamaan markkinat siitä, että kaikki on kunnossa, jotta luottamus säilyisi ja jotta luottamusta voitaisiin rakentamaan ja näin kaikki sitten loppujen lopuksi olisikin kunnossa. Tai niin kuin tällä hetkellä eh, nämä tahot ovat hiljaa. Emmekä voi keskustella näistä valtiovelkaan liittyvistä kysymyksistä siksi, että tämä saattaisi säikäyttää markkinat. Ja jos tässä tilanteessa ollaan tänään, niin voitteko kuvitella, että tilanne muuttuisi yhtään parin vuoden päästä, jos tähän tilanteeseen törmättäisiin? Ja sitten komission tulisi puuttua peliin ja komissio pelkäisi näin tehdä, koska se saattaisi vain huonontaa tilannetta. Ja siksi ehkä tämä automaattisesti olisi niin huono asia. No tämä asia on tietysti hankala ja näitä voi olla hankala toteuttaa lyhyellä aikavälillä. Mutta olisi hyvä, jos kollegat kuitenkin jo miettisitte näitä kysymyksiä ja pidettäisiin huoli ainakin siitä, että mietinnössä eh, olisi mukana ajatus siitä, että olemme katsastaneet hieman pidemmällekin tulevaisuuteen. Emme pitäytynyt pelkästään niihin ongelmiin, jotka liittyvät nykytilanteeseen. Eli ettei mentäisi esitykseen, joka on vain pienimmän yhteisen nimittäjän mukainen, mutta ei sitten enää millään lailla validi kymmenen vuoden päästä. No niin, tässä omat kommenttini asiaan. Ja esittelijä saa nyt puheenvuoron. Olkaa hyvä. Muito obrigado. Eu queria agradecer as intervenções. Kiitos. Haluaisin aluksi kiittää kaikkia puheenvuoron käyttäneitä ja haluaisin myös aluksi aset, äh, esittää sana, osoittaa sanani herran Gigoldille, joka varsin sympaattisella tavalla antaa minulle aika paljon vastuuta. Uskon, että sen äh, keskustelun jälkeen, joka minulla on ollut varjoesittelyiden kanssa, äh, meillä ei voi olla kovin voimakasta kantaa, koska tämä on poliittisesti hyvin arkaluontoinen kanta. Tässä ei ole kovinkaan paljon teknisiä näkemyksiä tai seikkoja, kuten vaikkapa valvonta, ähm, vaan äh, useat varjoesittelijät hyvin usein hyväksyivät sellaisia näkemyksiä, jotka eivät välttämättä olleet sataprosenttisesti omiansa. Jotkut puolustivat enemmän äh, hallitusten välistä menetelmää, toiset taas yhteisömenetelmää. menetelmää ja tässä on tietysti myöskin kyse eri toimielinten roolista yhteisössä. Jotkut puoltavat enemmän sitä, että toimitaan federalistiselta pohjalta, toiset taas sitten vastustavat sitä aivan. Mutta kaikki nämä esittelijät kuitenkin olivat hyvin myönteisiä tämän mietinnön suhteen ja uskon, että näin voimme varmastikin päästä sellaiseen voimakkaaseen kantaan. Jotkut ovat enemmän oikealta, toiset enemmän vasemmalta, mutta emme pääse yhteiseen voimakkaaseen kantaan. Mielestäni tämä on hyvin tärkeä merkki näinkin hankalina pulmallisina aikoina. Tämä voimakkaan kannan aikaan saaminen ja minä aion taistella kovasti tuossa äänestysvaiheessa. Haluaisin vielä lisätä tähän jotakin. Filip ja Silvi tästä puhuivatkin jo. Äh, monet äh, seikat eivät ole näissä tarkistuksissa mukana, mutta jos niistä ei puhuta, niin se ei tarkoita sitä, ettenkö suhtautuisi niihin myönteisesti, vaan äh, tämä ei tarkoita välttämättä sitä, että tässä olisi kilpailua. Mitä tulee sitten siihen, mitä Sharon nosti esille, tässä kysymys on lyhyen aikavälin ja myöskin pitkän aikavälin toimista. Jotkut toimenpiteistä kenties sitten vaativat tulevaisuudessa joitakin muutoksia perustamissopimukseen. Ja tästä syystä nämä ovat hyvin erilaisia nämä toimenpiteet. Jotkut niistä voidaan soveltaa nyt saman tien, mutta toisia taas on tutkittava tarkemmin. Mitä tulee sitten näiden toimenpiteiden tutkimiseen, niin voimme jo nyt asettaa joitakin määräaikoja. Elisa tästä jo puhuikin. Minä toivoisin, että asiat olisivat varsin selkeät. Tässä on suuria eroja yksi ja kaksi suositusten osalta, erityisesti mitä tulee sanktioihin ja siihen, ovatko ne automaattisia vai eivät, ja sen suhteen, mikä olisi komission rooli. Tältä osin voin sanoa, että parlamentti on jo, äh, sillä on jo joku tietty historia takanaan. On ollut joitakin mietintöjä, jotka on hyväksytty täysistunnossa. Tämä pätee erityisesti talouskriisiä koskevaan mietintöön. Ja uskon, että tämä mietintö voi, tai meidän mietintömme voi olla tämän hyvän esimerkin jatkumoa. En ole kovin huolestunut tästä. Uskon, että tässä pääsemme yhteiseen kantaan. Ja haluan sanoa saman tien, että tässä on varmasti joitakin ristiriitaisuuksia poliittisten ryhmien kesken ja joskus myöskin kenties poliittisten ryhmien sisällä tieteen edustajien kesken. Itse asiassa tämä näkyy myöskin joissakin tarkistuksissa, joita on jätetty. Mitä nyt sitten tulee jakoon euroryhmä EU-maat, niin ajatus talouden ohjausjärjestelmästä tietysti, että sitä sovellettaisiin 27 maahan, niin tietysti siihen tarvitaan erityissääntöjä euroryhmää ajatellen jo ihan asian luonteen puolesta. Ja Äh, tietysti myöskin nämä asiat kuuluvat tähän mietintöön. Sitten mitä tulee vakaussopimukseen, sehän on myöskin kasvusopimus. Olen jo useasti sanonut, että tämä, tämän sopimuksen on oltava kasvusopimus. Ja mitä tulee talouden kasvuun, niin meillä on varmasti parempi työllisyystilanne en missään mielessä vastusta sitä, että tämä ajatus myöskin tähän mietintöön kirjattaisiin. Mitä tulee sitten eurobondeihin? Herra Barrosohan on tästä puhunut täysistunnossa Strasbourgissa. Ja on välttämätöntä tutkia sitä, mikä on näiden kysymysten tulevaisuus. Ja sitten viimeinen kohta vielä. Verotus. Tulojen ja menojen tasojen on oltava kestävällä pohjalla. Meidän on päätettävä, mikä on suunnitelma. Ja erityisesti kun ajatellaan veroja ja finanssipolitiikkaa, niin tässähän on jo oikeastaan sopu suunnitteilla ja uskon, että pääsemme sellaiseen yhteiseen kantaan, jonka voimme hyväksyä, vaikkakin tässä on tiettyjä sovitteluvaikeuksia eri ryhmien kantojen välillä ja haluan tässä nyt asettaa sanani, esittää osoittaa sanani eri äh, varjoesittelijöille, jotta toisimme nyt pyrkiä menemään yhdessä oikeaan suuntaan, jotta voisimme saada tämän mietinnön pakettiin. Ja sitten lopuksi vielä parlamentin rooli. Uskon, että parlamentin on oltava enemmän parlamentti ja valvottava enemmän talouden ohjausjärjestelmää, mutta sen täytyy myöskin olla luonteeltaan eurooppalaisempi ja sillä on oltava myöskin hyvin olennainen koordinoijan rooli eli kansa, eri kansallisten parlamenttien välillä. Ja jos parlamentti nyt sitten pystyy enemmän valvomaan talouden ohjausjärjestelmää ja jos sen rooli on keskeinen, kun keskustellaan äh, tulevaisuuden suuntaviivoista, niin silloin Euroopan parlamentti varmastikin saa lisää merkittävyyttä tällä asalla, alalla. Ja uskon, että tämä on täysin mahdollista, vaikka tiettyjen ryhmien tarkistukset ovatkin erilaisia. Uskon, että voimme päästä konsensukseen siitä, kuinka on vahvistettava Euroopan parlamentin roolia talouden ohjausjärjestelmässä ja että parlamentti tulevaisuudessa voi varmasti olla eri roolissa. Haluaisin sanoa aivan vilpittömästi, että toivon, että pääsemme yhteiseen voimakkaaseen näkemykseen ja haluan korostaa sitä, että tämä on hyvin tärkeää, että meillä on yhteinen kanta. Thank you very much. Uh... Kiitos paljon. Eli 40. valiokuntamme äänestää asiasta ja tai siis 50. ja sitten eh, lokakuun eh, jälkimmäisessä täysistunnossa asian esillä. Ja sitten tämän päivän viimeisen asian eli ehdotus valtion kilpailukyvyttömien eli kivihiilikaivosten sulkemisen helpottamiseksi. Ja Bernhard Rapke on tässä esittelijänä. Olkaa hyvä. Ja, ein bisschen Unruhe, da warte ich mal. Tässä vähän rauhoitonta, joten odottelen. Ja herzlichen Dank, Frau Vosi. Niin 2002. Sen jälkeen, kun 50 vuotta oli kulunut hiili- syntymisestä, silloin oli tarpeen, ei pelkästään sen vuoksi, mutta myös sen vuoksi, tukijärjestelyille kivihiilen osalta – jotta löydettiin tällainen ylimeno kausi, joka tähän yleiseen sopimukseen johtaisi. Sitten. No, sitten päätettiin asetuksesta kivihiilelle, joka, jonka määräaika loppuu 2010 joulukuussa. Hiljattaisesta sopimuksesta on otettu nämä säännökset alun perin. Erityisesti kaksi tukimuotoa, nimittäin sulkemistuki ja sitten tuotantotuki. Sana puheenjohtaja tämän sen vuoksi, että yksi argumentti, jota nykyään kuulee, on se, että kyse oli vähitellen loppuvasta sääntelystä, mutta ei se ole niin käynyt niin sitä silloinkin keskusteltiin, mutta lopulta se ei se ei ole vähittäin loppuva, vaan sillä oli määräaika. Ihan tietoisesti otettiin siihen kahdeksan vuotta sen aikaisen keskustelun mukaan, koska vaan se oli yleensä ehto edu, tuille ihan tuomioistuimesta, että ne täytyy olla degressiivisiä, asteittain väheneviä ja sitten määräaikaisia. Viisi ja 15 vuotta oli sitten nämä, tämä kirjo ehdotuksissa, siitä päädyttiin sitten kahdeksaan vuoteen. Tuomioistuimen kielenkäyttö oli siinä lähellä ja siinä oli sellainen, että sitä ei saa ylittää 10 vuotta, sanon sen vielä sen vuoksi, että vieläkin puhutaan siitä niin kuin olisi ohimenevästä tai tällaisesta vähittäin häviävästä pois. Kiitän kuitenkin sitä, että saan toimia tässä esittelijänä. Toinen argumentti, jota esitetään, sitä, että pitäisi olla 2014 vuosi tämä määräaika, niin siinä on sitten se teesi kyseessä, että tuetun hiilen hiilen kaivostoiminnan lopettaminen antaisi osansa ilmastonmuutoksen torjuntaan. Sitä on vaikea ymmärtää, koska tietysti kotoperäinen hiili korvataan sitten tuontihiilellä. Ja sitä paitsi tässä on kyse pelkästään tuetusta hiilestä monilla aloilla jäsenvaltioissa. On myös sellaista hiilikaivostoimintaa, joka ei tarvitse tukia sehän, sitähän asia ei koskisi ollenkaan tämä asia. Kolmas kohta on sitten se, tästä tietysti voidaan joudutaan turistisista syistä tukia vastaan. Tietysti perusopimuksenkin on per, per, per, periaatteellinen kielo, mutta tietysti poikkeustapauksia voi olla. Yksi näistä poikkeustapauksista on sellainen, joka tässä valitaan. Tämänkin sanon sen vuoksi, että komissio ehdotuksessaan, että kaikki loppuisi 2014, niin minun vaikutelmani on se, että sillä ei ole mitään perustetta. Ainakin vaikutusten arviointi, jonka komissio teetti, se ei anna perusteluita siihen. On oikeastaan toisinpäin kaikki kohdat, jotka mainitsin niin niihin vastataan vaikutusten arvioinnissa juuri niin kuin minäkin tässä sanoin. Niin, että voi todellakin sanoa, että 2014 päivämäärä, niin se ole edes neljä vuotta, koska 2014 vuoden loppuminen se pitäisi lopettaa, niin se on tällä mielivaltaille minunkin määräaja-asetus. Kaikki asiat, jotka otettiin esille. Vaikutusarvioinnissa puhuvat sen puolesta, että pitäisi olla pidempi määräaika. Ei rajoittaa, mutta se ei ollenkaan käy, mutta pidempi. Esimerkiksi se, että joissakin jäsenvaltiossa, eihän niitä enää niin paljon ole, jossa tämä ongelma on akuutti, mutta niitä on. Ja se on ongelma ainakin joillakin jäsenvaltioiden joillakin alueilla. 2014, jos loppuu, niin jossakin sen valtiossa se lo- tarkoittaisi sitä, että tosi tulisi suuria sosiaalisia vaikutuksia, että tulisi irtisanomisia. Tämä ei koske pelkästään Saksaa, se koskee myös Espanjaa, Romaniaa, mahdollisesti myös muita. Älyttävää on tässä se, että komissio itse asiassa tehnyt ymmärrettävän hyvän arvioinnin. Nyt sitten kun se tekee komission jäsenten kollegiossa päätöksiä, niin siinä sillä arvioinnilla on sitten sellaista merkitystä. Tiedämme, että Almunia alun perin ehdotti päivämäärä, joka on lähempänä arviointia, nimittäin 2018. Ja sen vuoksi minä teen tämän ehdotuksen myös, koska sitä voidaan perustella se on siitä logiikasta perusteltavissa, mikä liittyy tähän edelliseen asetukseen, että on siis tällainen kohtuullinen aikamäärä, joka ei kuitenkaan liian pitkä, ja että se on degressiivinen, asteittain vähenevä, ja että se liittyy tähän vaikutusarvioinnin tulokseen. Erityisesti mitä tulee sosiaalipoliittisiin ja aluepoliittisiin ongelmiin, Eli jos olisi nopeampi lopuminen tuista. Minun argumenttini näistä harkinnoista lähtien tai vaatimukseni on, ja siinä on kyse mietinnössäni, että ensimmäinen lokakuuta 2014 olisi milloinkin vuonna 2018. Siihen tietysti liittyy muutama muukin tekninen toimenpide. komission ehdotuksessa, jossa siis on tehty työtä vaikutusarvioinnin ja arviointi ulkopuolella. Jos halutaan se lokakuulle 2014, eli nyt 55 kuukautta siis. Vähintään 33 prosenttia näiden kolmen kuukauden aikana pitää olla tämä asteittain vähenevyys. Se on vähän ongelmallista, jos 33 prosentin sijaan tulisi 53 prosenttia. Siinä on 101 prosenttia jo, ei komissiokaan siihen pysty. pystyy eihän komissiokaan pysty matematiikan lakeja kumoamaan. Siitä huolimatta se pitää olla astettaan vähenevä, sen sanoin. Se on ehto myös tuomioistuimen puolelta, sen vuoksi kahdeksan vuotta. Ja ehdotus 10 prosentista vähintään. Siihen vähintään, vähintään sopii, koska siitä sitten näkee, että joinakin vuosina voidaan mennä nopeammin. Näissä puitteissa se olisi sosiaalisestikin mahdollista tehtävissä. On komission myös muitakin kohtia, joista sanon, että ei minulla ole mitään sitä vastaan, ihan päinvastoin. Tukisin sitä ja tuenkin, mutta tässä yhteydessä se on järjestelmälle vierasta. Jos sulkemis suunnitelmien osalta lisäksi on vielä ympäristösuunnitelmia, joita vaaditaan, niin ei tietysti periaatteessa ole mitään vastaan, mutta se pitää olla koko hiilialalle. Miksi se pitäisi päättää siihen osaan hiilikaivostoimintaa, jota voidaan tukea vain, jota voidaan tuilla, mutta ei koske sitä osaa kaivostoimintaa, jota ei tuilla. Ja se jossakin se on paljon suurempi kuin se tuettu sektori. Ja silloin ei sitten tällaista asiat pätisi. Vaatimus sinänsä on ihan oikea, mutta se täytyy sitten tehdä lainsäädännön käyttä. Sitä ei voida tehdä tällaisella mm, sulkemisasetuksella. Nämä ovat olennaista osiltaan ne esitykseni, jotka, tai asiat, jotka meillä mietinnössä on. Siis pidennys vuoteen 2018. Lisänä nykyiseen asetukseen, mutta lähden siitä, että vuosi 2018 todellakin tuet loppuvat. Muutama tarkistus on sen vuoksi myös siitä, että tehdään ero kilpailukykyisen ja ei-kilpailukykyisen tukemisessa. Ja tietysti ne asiat, Sehän on aina taustana tuille, että, että saadaan niitä kilpailukykyisiksi. Jos jo heti ne kaikki, jotka voisivat säilyä kilpailukykyisinä, mutta sitovilla sulkemissuunnitelmilla, niin sen vuoksi sekään ei ole kohtuullisen sen vuoksi teen eron tässä kilpailukykyisen ja ei-kilpailukykyisten laitosten välillä. haluan ottaa kolme asiaa olemassa olevasta asetuksesta keskusteluun, jos, jotka eivät ole sopusoinnissa arvioiden kanssa, joilla ei ole mitään viitettä siihen, että aikataulu, sikäli kun näen sen, niin viimeistään marraskuussa pitäisi asian olla täysistunnossa. Kilpailuneuvostossa nimittäin 10. joulukuuta täytyy tehdä päätös. Ongelma on tietysti se, että ne, jotka eivät tätä ollenkaan, niin voivat tietysti katsoa, että lykätään sitä, koska tilanne on se, että vuoden loppuun mennessä täytyy olla uusi asetus. Jos ei asetusta ole, Min 2014 niin ensimmäinen ensimmäisen 2011 sopimuksen mukaan kaikki tuet ovat se perussopimuksen mukaan kiellettyjä. Joten itse asiassa marraskuuhun mennessä tämä täytyy saada pakettiin. Eli joulukuun alussa sen, sitä olisi pitänyt äänest, saada äänestetyksi jo valiokunnassa. Ja siitä sitten määräytyvät muut määräajat. Ja sihteeristä varmaan ne tietää, olen kuullut. Minulle se sopisi, että 9. marraskuuta äänestettäisiin. Alun perin ajateltiin, että se olisi seuraavalla viikolla. Olisi vielä keskustelu. Esilistan suhteen ensi viikolla, kun otetaan huomioon, niin se ei käy, eli täytyy löytää tapa, että miten tarkistusten kautta voidaan tehdä asia, mutta periaatteessa mielestäni tähän aikatauluun voidaan pitäytyä. Kiitoksia. Uh, thank you very much. As... Paljon kiitoksia. Tässä aikataulusta puhuttu kuvattiin. Tässä minulla on edessäni luonnos. Näyttäisi siltä, että takaraja olisi 50, mitä tulee tälle luonnokselle ja tarkistuksille. Sitten 11.10. 26.10. käsiteltäisiin ja äänestys sitten 9.11. Ja tarkoitus olisi saada tämä sitten marraskuun kakkostäysistuntoon. Tämä on siis ehdotettu sovittu ohjelma-aikataulu. Herra Langen, olkaa hyvä. Dank. Kiitos. Tässähän ei ole kyse siitä, että on taattava varat, vaan siitä, että voidaan hyödyntää kilpailukykyisesti kansallisia varoja. Ja kollega Rapkai ihan paikkaansa pitävästi totesi, että komission tutkimia vaihtoehtoja on yhteensä kuusi ja ne eivät sitten kuitenkaan ole esitetyn asetuksen linjausten mukaisia. Komissio mainitsi vaihtoehdon viisi, joka takaisi sosiaalisen tasauksen ja sitten e, jopa kuuden vuoden e, mittaisen menettelyn, mitä tulee e, sulkuihin. Ja komissio katsoi, että tämä olisi paras vaihtoehto, mutta mehän tiedämme, miten tässä asiassa kävi komissio keskusteli asiasta ja sitten tämä 2018 ei saanut tukea taakse ja sitten esitetäänkin vuotta 2014. Ja sen kuvaus ei käy yhteen näiden eri vaihtoehtojen kanssa ja siksi sosiaalinen ulottuvuus ja sopimusasia tulee vielä nostaa esiin. Herra Rapkai viittasikin jo tähän. Nyt äm, tässä on luonnosteltu nämä kohdat, niitä ei ole kuitenkaan vielä ehditty kääntää. Ja katsoisin, että kysymys siitä, mitä tehdä, kun kyseessä on 100 000 äh, neljän jäsenmaan alueelle sijoittuvaa työpaikkaa ja miten äh, tämä äh, valtion tuki voidaan sosiaalisesti kestävällä tavalla päättää. Tässä ei tule CO2-vinkkelissä tätä asiaa tarkastella, jos eh, kivihiiltä ei enää tueta kilpailukyvyn puuttumisen vuoksi, niin tietysti tämä korvautuu sitten toisella ja silloin CO2 eh, edelleenkin on ongelma. Eli tähän politiikkaan ei voi tässä yhteydessä vedota olemassa olevien eh, lähteiden pohjalta tulisi tehdä järkevät energiaratkaisut. Tässä sitten viitataan pilottihankkeisiin, yhteensä 12 eurooppalaiseen pilottihankkeeseen. Ja minä kyllä tiedän, eh, mitä sitten tapahtuu eh, CO2-päästöille. mitä kuitenkin on ja tulee olemaan. Ja ilmastokysymyksessä tässä yhteydessä on hieman hankala asia. Ja näin ollen tulee miettiä, miten edetä. Tässä Rapka esitti, että jatkettaisiin aikaa vuoteen 2018 saakka, ei puhuttaisi vuodesta 2014, ja tämä vastaiti vähän sitä, mikä on Saksassa lakina, eli vuosi 2017. Tietysti komissio itse esitti tämän vaihtoehdon kuusi, ja siinähän esitetään, että voidaan esittää jatkoa kymmenelle vuodelle – ja sen jälkeen sitten tiukka alasajo. No tässä on tarkasteltava kumpaakin piraaria ja vertailtava niitä keskenään. Mielestäni järkevintä olisi menetellä seuraavalla tavalla. Olisi ehkä hyvä, jos Komissio vetäisi pois ehdotuksensa vuodeksi 2014 ja palaisi Almunian alkuperäiseen ehdotukseen, jossa takaraja olisi 2018. Näin olisi mahdollista saada parlamentilta laaja tuki, koska tätähän kilpailukykykomissaari itse ehdotti, ja näin saataisiin aikaan perusta, joka ei aiheuttaisi eh, eh, kovin suuria hankaluuksia parlamentissa ja neuvostossa näiden sosiaalisten aspektien osalta. Tämä olisi ehkä järkevin menettelytapa ja toivon, että tässä tilanteessa nyt olisi mahdollista, että komissio tämän tapahtuneen virheen korjaisi. Muutoin me ihan varauksetta tuemme rakkain tekemää esitystä. Philippe. Philippe. You chair. Uh, I'll be quite short. Kiitos hyvin lyhyesti. Kuten varmasti voitte kuvitella, me emme vastusta valtion tukia. Tämä ei ole äh, keskeinen asia, mutta jo vuosikymmeniä meitä ovat huolettaneet äh, ympäristöä saastuttaville yrityksille äh, ja äh, jo viime vuosituhannen talouteen kuuluville yrityksille tuet. Ja me olemme tietysti tässä nyt sitten tietysti puhumassa julkisesta rahasta, julkisesta äh, tukiaisesta, mutta emme tietenkään voi käyttää sitä <laughs> monta kertaa, vaan kerran vain. Ja tietysti kyse on siitä, mikä on taloudellisesti tehokkainta. Kuinka takaamme sen, että työpaikat ovat kestävällä pohjalla mantereillamme näiden rahojen käytön ansiosta. Ja äh, tämä on nähty myöskin autoteollisuudessa. Miljardeja on sinne kaadettu ilman mitään ehtoja. Ja nyt sitten käsissämme on sellainen tilanne, että äh, hyvin voimakkaasti tietyissä äh, maailmankolkissa äh, uuteen teknologiaan investoidaan, kun me taas sitten, ja juuri tämän keskustelun herra Trishen kanssa tästä käytämme rahaa sellaisiin teollisuuden aloihin, jotka tiedämme, että ne katoavat entin pitkään. Ja tämän, tämän vuoksi pelkästään taloustehokkuuden nimissä, tämän käytetyn rahan taloudellisen käytön nimissä, mielestämme tämä ei, tämä ei ole paras tapa käyttää tätä rahaa. Ja jälleen kerran kysymys ei ole siitä, että me haluaisi rahaa käytettävän, vaan siitä, että se pitäisi ohjata oikeaan paikkaan. Ja tältä pohjin meistä olisi hyvä ähm, suostua komission ehdotukseen, että ok, nyt lähdetään pois tästä suunnasta ja sitten kiihdytämme, mutta tietysti tämä jäsenvaltioiden päätös, että nyt lähdemme sitten kiihdyttämään sijoituksia tulevaan Äh, tulevaisuuden teollisuuden aloihin. Tämän halusin tässä sanoa. Olen nyt pahoillani, mutta joudun lähtemään niin, että en pysty kuuntelemaan vielä, mitä esittelijä tässä sanoo, mutta odotan kyllä vielä tulevaa keskustelua aiheesta. Well, we only have five minutes left anyway. Niin ei tässä ole aikaakaan kuin viisi minuuttia jäljellä. Rasiman. Ähm, Ehkä vähän kuuntelee kuitenkin. Ei me varmaan kaikki samaa mieltä, että tarvitsemme ympäristöllistä energiaa. Olemme varmaan mutta että tie sinne, olisiko se sitten siinä, että olisi enemmän julkisia menoja? Ja kyse on tietysti kansallisesta rahasta ensisijaisesti, kuten Langen sanoi. No mitä sitten Euroopan raha? Regivaliokunnasta. Haluammeko siellä antaa rahaa tulevaisuutta varten? Ja nyt, nyt sitten täällä. Puhutaan pitkäaikaisesta perspektiivistä otetaan mukaan sosiaaliset aspektit, työpaikat, luodaan niitä muualla, jotka täällä pitkällä aikavälillä putoavat pois. Me ollaan tilanteessa, jossa mietitään, että rakennemuutos, miten tätä käsitellään. Ja sitten ollaan jälleen kysymyksessä, että miten voidaan saada lisäksi kansallisia tukia tähän. Ja tukipolitiikan lisäksi ongelma, josta Rapkai puhui kun puhutaan että tällainen perusta pitäisi turvata. Kun puhutaan EUn teknologisesta edistyksestä, jos haluamme, joka, siis kun on saavutettu teknologinen johtoasema teknisillä aloilla, mehän huilalla olemme useilla aloilla johtavasemmassa. Jos halutaan tämä pitää, niin silloin perusta täytyy olla myös tulevaisuuden kannalta kaivostoiminnassa, koska hiilikaivostoiminnassa sitä ei ole. Hiilivoimalat toimivat kaikkialla maailmassa ja niitä edelleen tuetaan. Me voimme antaa panoksen, että se tehdään siellä ekologisesti, kun teemme työtä tämän asian kanssa tässä eteenpäin. Okay, and the bird... No niin, huono uutinen on se, että minun on myöskin puolelta lähdettävä, eli puolelta kokouksemme päättyy. Nitras on pitänyt vielä puheenvuoroa. Olkaa hyvä. Ja postaram się w związku z tym, że pani musi wyjść bardzo... Kun kerran teidän täytyy lähteä, niin löytän kovin nopeasti. Olen samaa mieltä Lambertsin kanssa. Siis jotta voi antaa tukia, niin se täytyy sitoa siihen, että lopetetaan tällaiset tuottamattomat kaivokset. Koska yhtiöt eivät pysty kattamaan kaikkia kuluja. Sehän tietysti ylimääräistä kulustakin johtuu. Tähän täytyy asettaa paino. Ja herra Langenin kannan ymmärrän, että täytyy sopeuttaa tätä hallitusohjelmiin. Meillä on paljon samanlainen tilanne. Englanniksi en olisi saanut vielä tätä mietintöä pelkästään saksaksi. Sen vuoksi viittaan tässä rapkaajan alustukseen. Te, jos oikein ymmärsin, tietysti sillä ehdolla. Kohta 3b, jossa puhutaan siitä, että tukea voidaan antaa – sellaisen lähetyksen, joka suljetaan. Jos ymmärrän oikein, niin tämän artiklan poistaminen voisi tarkoittaa tuen jatkamista, mutta se laitos pitäisi sitten, kaivos pitäisi sitten sulkea myöhemmin. Puhumme tietysti sellaisista laitoksista, jotka eivät ole voittoa tuottavia enää, jotka ovat kilpailukykyisiä. I will give the floor back annan puheenvuoron esittelijälle. Pari minuuttia vielä. Niin, Langen. Ei ole kyse, tästä on muutakin kuin näitä koktailtilaisuuksia ohjelmassa. Pahoittelen muiden puolesta, mutta meidän on tänään päätettävä kokous aikataulussa. Niin pyytäisin teitä nyt vastaamaan äskeiseen kysymykseen ja mietintöluonnoshan tulla vielä esittelemään. Tämä on vain alustava ajatusten vaihtoa. Vielä ei ole kyseessä eh, lausuntoluonnoksen esittely tässä vaiheessa. Olkaa hyvä. Äh, an den Kollegen, überhaupt nicht, äh, ich schlag überhaupt nicht. Niin, en nyt esitä tässä artiklan kolmea poistoa suinkaan. Ja kolme B-artiklan sinällään ole, vaan kolme yksi tai kaksi kohta, mutta enkä näistä kumpaakin mm, ehdota poistettavaksi mutta äh, muutan vain päivämäärää toisessa. Muutoin logiikka ei muutu ja toisen yhteydessä viittaan siihen, että sulkemisohjelmaa tarvitaan. Äh, ja tässä on tietysti kilpailukykyisyys huomioitava. Emme tietenkään äh, halua estää mitään kilpailukykyyn liittyvää silloin, jos tuelle tarvetta ei enää ole. Mutta tämä vain on täydennys itse asiassa. Ja kollegan kanssa mielellä vielä jatkaisin keskustelua, koska hän tekee mielestäni ihan yhden perus laatu laatua olevan virheen. Tämä kollega juuri tässä lähti, eli hän totesi, että eh, hiili on menneiltä ajoilta. No ehkä näin on, mutta kyllä se on myös tätä päivää ja myös huomista päivää ja Petä Simon puheenvuorossa viittasin tähän asiaan. Ongelmana on se, että varsinkin kivihiilen merkitys tulee vain kasvamaan maailmanlaajuisesti verrattuna esimerkiksi maakaasun ja maaöljyn, sillä eh, sen lähteet eivät ole niin rajalliset ja tässä nimenomaan teknologisesti kannattaa eh, tarkastella tätä asiaa siten, että saadaan hyödynnettyä nämä varat niin kuin mahdollista. Eli logiikkaa en mene muuttamaan, mutta muutan vain tätä päivämäärää. Ja Langen sitten tässä puhui kymmenestä vuodesta. No alun perin näin olin itsekin ajatellut, mutta muistin sitten aikaisemmin käydyn keskustelun, jossa todettiin, että ei ole hyvä käyttää kaksinumeroista vuosilukua ja kun Almunia itse ja kilpailukyvyn pääosasto hoisi asiansa hyvin. Ja haluan sen tässä vielä sanoa, mutta sitä eivät kaikki muut kollegat sitten ymmärtäneet. Viittasin vuoteen 2018 nimenomaan tämän vuoksi, eli jonkinlainen aikaraja. Ja sitten komissaari nimenomaan itse esitti tätä vuotta 2018. Siinä syy, miksi itsekin tähän päädyin. No alun perin olin ajatellut kyllä itsekin vuotta 2020. Tietysti tätä voidaan vielä miettiä, mutta aluevaliokunnassa eh, ilmeisesti tätä toivottaisiin. No, tähänkin voidaan vielä palata. Sorry, is somebody calling for the floor? Onko tässä vielä puheenvuoropyyntöjä? ihan kuin joku olisi jotain halunnut sanoa. No, puhujaluettelon jouduin sulkemaan. Tässä muitakin jäi ilman puheenvuoroa tältä erää, mutta tähän voidaan vielä palata ja näin voin päättää tältä erää tämältä päivän osalta kokouksen.